Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. No niin, eh, hyvää iltapäivää, hyvät eh, naiset ja herrat. Pyydän teitä käymään paikoillenne. Meidän tulisi aloittaa ihan yhdessä minuutissa. Eli hieman vielä tässä aikaa istahtaa mukavasti and... tuoleille ja päättää mielenkiintoiset keskustelut. Uh, <clears throat> let me welcome all of you. But... Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi, mutta ennen kaikkea uh, komission jäsen ja varapuheenjohtaja ehdokkaan, jonka salkkuna uh, on energiaunioni Alenka Bratusek. Alenka Bratusek on entinen Slovenian pääministeri ja meidän julkinen kuulemisemme järjestetään yhdessä ympäristö, kansan terveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan kanssa. Kollegani äh, Giovanni Lavia puheenjohtaja, samoin kuin äh, teollisuusvaliokunta, jonka puheenjohtaja minä olen. Ja tämä on eh, itse asiassa jo meidän toinen yhteinen valiokuntien välinen kuuleminen ja me yhdessä sitten johdamme tätä kuulemista. Toivotan tervetulleeksi kaikki, jotka ovat täällä salissa. Kahden Euroopan parlamentin valiokunnan jäsenet, mutta eh, myös kansalaisjärjestöjen, jäsenvaltioiden, yritysten eh, edustajat Tämä on siis julkinen kuuleminen ja tämä lähetetään internetin kautta Euroopan parlamentin sivulla. Joten kaikki eurooppalaiset sitä haluessaan voivat kuunnella ja heille myös tervetuloa itre valiokunta on yleisesti ottaen vastuussa EUn energiapolitiikasta ja sisämarkkinoiden toiminnasta, jonka kuuluu myös energiatehokkuuden edistäminen, energian säästäminen ja uusien energiamuotojen kehittäminen sekä energiaverkkojen verkkojen ja energiatehokkuuden yhdistämisestä, samoin kuin myös Euroopan laajuisista, Eurooppa, Euroopan laajuisista energiaverkostoista. Energia tulee varmasti olemaan esityslistan ihan yläpäässä, joten meillä on hyvin tärkeää äh, nyt kuulla komission jäsenehdokasta, komission varanpuheenjohtajaehdokasta siitä, millä tavalla hän aikoo hoitaa näitä lukuisia haasteita. Me tiedämme jo, että esimerkiksi kilpailu, ulkoasiat, teollisuus voisivat, ovat hyvin tärkeitä osia energiaunionin muodostamisessa. Kaikki kaikki Envin ja Itren kollegat olette saaneet asiakirjat etukäteen, eli Batusekin äh, CVn sekä hänen ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista sekä jurivaliokunnan kirjeen, jossa on tarkistettu taustat. Samoin kuin olette saaneet myös Bratusekin kaikki vastaukset kysymyksiin kirjallisena. Ja vielä lopuksi, ennen kuin pyydän kollegani jatkamaan, parlamentti arvioi komission ehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä pohjalta, eurooppalaisen sitoumuksen pohjalta sekä henkilökohtaisen sitoutumattomuuden pohjalta samoin kuin arvioidaan tulevaa mahdollista salkkua ja kommunikointikykyä. Tämä on siis meidän tehtävämme. Olkaa hyvä. Grazie, kollega Busek. Anch'io vorrei. Kiitoksia, kollega Busek. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan ja varapuheenjohtajaehdokkaan, joka vastaa energiaunionista Rova Bratusekin. Sen jälkeen, kun hänellä on ollut useita tehtäviä Slovenian hallituksissa, Alenka Bratusek aloitti poliittisen uransa 2011, kun hänet valittiin kansalliskokoukseen ja hän oli esimerkiksi äm, vastuussa jul, äh, talousvalvonnasta. Sitten hänestä tuli 27. Äh, helmikuuta 2013 äh, Slovenian pääministeri. Ja 2014 hän äh, huhtikuussa hän vastasi myös terveysministerin tehtävistä. Äh, Euroopan komissiossa hänen tulisi johtaa ja koordinoida useiden komission jäsenten työtä, esimerkiksi komission jäsen, joka vastaa ilmasto- ja energiakysymyksistä ja komission jäsen, joka vastaa ympäristöstä ja kalastuksesta. Ja näiden komission jäsenten salkut ovat erityisen tärkeitä ympäristövaliokunnalle energiaunionin kysymyksissä varapuheenjohtajana tarkoituksena on saada aikaan vahva energiaunionin, jolla on tulevaisuuteen katsova ilmastopolitiikka ja varmistaa Euroopan unionin yhteinen kanta, kun neuvotellaan kolmansien maiden kanssa. Hän on myös vastuussa vihreän kasvun edistämisestä ja työpaikkojen luomisesta tällä saralla, niin että Euroopasta tulee maailman ensimmäinen manner uusiutuvan energian alueella. Siksi hänen salkkunsa on erittäin tärkeä ilmasto, e, erittäin tärkeä ympäristövaliokunnalle me haluamme alhaisen hiilen taloutta ja vihreää kasvua. ja Tässä haluaisin korostaa erityisesti, että tarvitaan vahvaa johtajuutta, EUn vahvaa johtajuutta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, esimerkiksi Pariisissa 2015. Ja lisäksi tarvitaan hyvät puitteet energia- ja ilmastopolitiikalle vuodelle 2030. Ja meidän on myös EUn hiilimarkkinat uudistettava ja päästökauppajärjestelmä. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron takaisin kollega Busekille. Hän aikoo nyt kertoa, miten tämä kuuleminen on järjestetty. Kiitokset, hyvä kollega. Kiitokset teidän alustavista puheenvuorostanne. Haluaisin sanoa, että tämän kuulemisen aluksi komission jäsenehdokas pitää alkupuheenvuoron. Ja ITRE-valiokunnassa meillä on aikaisemmin ollut 15 minuuttia, kun ENVI-valiokunnassa se on 10 minuuttia ollut. Joten me sovimme puheenjohtajien kesken, että me ehdotamme alkupuheenvuoron pituudeksi 12 minuuttia, joka on hieman ITREn tapojen ja ENVin tapojen kultainen keskitie. Ja Komission jäsenehdokkaalle kerrottiin meidän päätöksestämme, joten hän on valmistautunut 12 minuutin puheeseen. Ja se on varmasti ihan riittävä alkuun. Sen jälkeen hänellä on, on vielä viisi minuuttia loppupuheenvuoroa varten kokouksen päätyttyä. Me otamme 45 kysymystä, kuten yleensä kolme minuuttia per jokainen, eli minuutti kysymykseen ja kaksi minuuttia vastaukseen. Kaikki kollegat ja komission jäsenehdokas haluaisin painottaa, että oletan kaikkien kunnioittavan puheaikoja. Me annamme viiden sekunnin toleranssin jäsenille ja kymmenen sekuntia komission jäsenehdokkaalle, jonka jälkeen mikrofoni suljetaan kylmästi. Yleensä me emme ole näin epäkohteliaita, mutta siis meillä on nämä valtuudet. Muistakaa se. Ja te näet, saatte varoituksen 10 sekuntia aina ennen puheenvuoron loppua, eli te näette kaksi tähteä tuossa monitorissa aina 10 sekuntia ennen puheenvuoron loppumista. Ensimmäinen kysymyskierros on poliittisten ryhmien edustajille. Tulkkaus on 23 kielellä joten voitte puhua omaa äidinkieltänne. Ja keskustelu. Muistakaa, älkää puhuko liian nopeasti, koska me tarvitsemme tulkkausta ja se on, siihen on kyet, tulkien on kyettävä siihen. Tätä keskustelua voidaan seurata livenä, mutta se, voidaan, se myös nauhoitetaan. Nyt käynnistämme kuulemisen kaikkien näiden teknisten asioiden jälkeen. Eli olkaa hyvä, komission jäsen ehdokas. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Meillä on erittäin vaativat viisi vuotta edessämme ja olen vakuuttunut siitä, että ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionille. Kriisillä on ollut todella vakavat seuraukset useissa maissa. Nuorisotyöttömyys on noussut tasoille, joita ei voida hyväksyä hyvin suurissa osissa Eurooppaa. Tässä on meidän haasteemme. Euroopan unionin on vastattava ihmisten tarpeisiin. Seuraavat viisi vuotta ovat tärkeät, jotta voidaan palauttaa luottamus tähän instituutioon. Siksipä työllisyyttä, kasvua, oikeudenmukaisuutta ja demokraattista muutosta koskevan agendan on oltava menestys. Tätä agendaa panee täytäntöön vahva tiimi yhteistyön kautta. Tässä yhteistyössä minä näen Euroopan parlamentin yhtenä komission tärkeimmistä kumppaneista. Haluan luvata, että teen kaiken mahdollisen, jotta Euroopan parlamentin ja komission välillä olisi hyvää yhteistyötä. Entisenä pääministerinä ja parlamentin jäsenä arvostan kovasti parlamentin panosta, kun etsitään ratkaisuja ja kun pannaan täytäntöön yhteistä agendaamme EUn kansalaisten e-, etu mielessämme. Hyvät jäsenet, minulla on suuri kunnia olla täällä tänään ja nöyrästi olen ehdolla komission varapuheenjohtajaksi, joka vastaa energiaunionista minun kotimaani Slovenia liittyi Euroopan unionin perheeseen kymmenen vuotta sitten. Minulle tämä oli unelmien täyttymys. Minä ja sukupolveni tietävät, että Euroopan unioni on se paikka, jonne me kuulumme. Se on ratkaisu, ei ongelma. Ja energiaunionin luominen sitä kautta, että tuodaan yhteen jäsenvaltiot energia- ja ilmastopolitiikan alalla, siitä todellakin voi tulla tärkeä osa Euroopan kriisinratkaisustrategiaa. Näin puheenjohtaja Juncker sanoi, ja tämä on myös minun visioni. Energiaturvallisuuden takaaminen ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky maailmanlaajuisilla markkinoilla sekä kestävän vihreän kasvun edistäminen ovat meidän aikamme suuria haasteita. Vasta vähän aikaa sitten olin vielä Eurooppa-neuvoston jäsen ja ymmärrän kyllä, kuinka monimutkaisia energiakysymykset ovat. Olin hyvin aktiivisesti hyvin kiinnostunut strategisista keskusteluista EU-ssa ja sitouduin täysin siihen, että pannaan tarpeelliset toimenpiteet täytäntöön kansallisesti. Olen esimerkiksi ylpeä siitä, että minun pääministerikaudellani kotimaani Slovenia vihdoin ja täysin pani täytäntöön kolmannen energiapaketin. Hyvät naiset ja herrat, astuin pääministerin tehtävään äh, nuoren valtiomme vaikeimmassa, yhdessä vaikeimmista vaiheista. Äh, se oli tarkkaan harkittujen ja johdonmukaisten politiikkojen kautta, että onnistuimme ähm, vetämään Slovenian ulos vaikeimmista, äh, yhdestä vaikeimmista talouskriiseistä. Ja minä olen tottunut työskentelemään erittäin stressaavassa ympäristössä, mutta joskus tarvitaan myös naisen pehmeää kättä, jotta tilanne rauhoittuisi. Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan sen nimityksestäni komission jäsenehdokkaaksi. Te tiedätte, että määräaika jäsenehdokkaiden nimien antamiselle oli heinäkuun loppu, koska koalitio puolueiden välillä ei päästy yhteisymmärrykseen yhdestä ehdokkaasta. Meillä oli vain kaksi vaihtoehtoa. Joko me emme lähettäisi yhtään, yhtään ehdokkaan nimeä Brysseliin ja odottaisimme, että uusi hallitus tekisi sen syyskuun lopussa, niin voitte kyllä arvata, millaisia seurauksia tällä olisi ollut uuden komission nimittämisprosessissa. Tai sitten lähettäisimme listan eri vaihtoehtoista. Meillä oli sitten kolmen nimen lista, jossa oli myös minun nimeni, ja lopullisen päätöksen teki puheenjohtaja Juncker. Nämä ovat tosi seikkoja. Ja nyt haluaisin palata tähän yhteiseen haasteeseemme, nimittäin energiaunionin luomiseen. Minun kotimaani ei ole ainoa EUn jäsenvaltio, joka maantieteellisen tilanteensa takia on sillä on ongelmia energiaturvallisuuden suhteen. Se on esimerkiksi liiallisen riippuvainen yhdestä EUn ulkopuolisesta energiantarjoajasta. Siksi en uskokaan, että EUn jäsenvaltiot pystyvät ratkaisemaan näitä energiakysymyksiä yksin. Me tarvitsemme vahvaa Eurooppaa, joka puhuu yhteen ääneen kansainvälisillä areenoilla ja hyvin toimivat sisäiset energiamarkkinat. Luvut kertovat, kuinka tärkeää on, että energiaunioni saadaan toteutettua. EU tuo 53 prosenttia energiastaan. Joka päivä tuomme EU-hun miljardin arvosta energiaa. 2013 energiakustannukset olivat 400 miljardia euroa ja tämä oli viides osa kaikesta tuonnistamme riippuvuus tuonnista on itsessään jo riski, mutta jos se yhdistetään riippuvuuteen yhdestä tarjoajasta, niin tilanne saattaa karata hallinnasta. Tosiseikka on se, että meillä on kuusi jäsenvaltiota, jotka riippuvat täysin yhdestä kaasutuottajasta, kun monet muut jäsenvaltiot riippuvat siitä 60 prosenttisesti. Siksipä meidän visiomme onkin tärkeä ja visio on se, että jäsenvaltiot yhdistyvät vahvaan energiaunioniin, jossa on tulevaisuuteen tähtäävää ilmastopolitiikkaa. Energiaunioni, vihreä kasvu ja ilmastotoiminta kuuluvat yhteen. Minun visioni on vahva energiaunioni ja se perustuu kolmelle pilarille. Meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoita ja vahvistaa energian turvallisuutta energialähteiden monipuolistamisella, infrastruktuurin yhdistämisellä ja yhdistämällä ottamalla mukaan kansainvälisiä energiamarkkinoita. Lisäksi meidän on edistettävä uusiutuvia energialähteitä, laajennettava Euroopan johtajuutta tutkimuksessa ja kehityksessä, teknologiassa, kannustettava investointi prosenttiin eh, niin, että pääsemme kohti vähähiilistä taloutta ja eh, myöskin kannustaa kilpailukykyisiin energian hintoihin. Ja kolmanneksi meidän on edistettävä kestävää kehitystä ja vihreää kasvua meidän on saavutettava 2020 tavoitteet ja asetettava kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030, kannustettava energiakulutuksen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Olen täysin tietoinen siitä, että äh, nykypäivän näkökulmasta saattaa näyttää siltä, että avainkysymys energiaturvallisuuden alalla EU:ssa on suhteet Venäjään. Kyllä lyhyellä tähtäimellä kaasu äh, saannin turvaaminen on varmasti asia, joka meidän on kiinnitettävä huomiota, mutta me emme saa ähm, pysäyttää toimintaamme sitten. Meillä on muitakin pitkän tähtäimen riskejä, jotka saattavat olla vielä vaarallisimpia Euroopalle ja kansalaisille. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja samalla Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn lisääminen ovat meidän agendamme pääprioriteetteja. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kun saamme toteutettua sisäiset energiamarkkinat ja saavutamme ilmastotavoitteemme 2020-2020 paketin toteuttamisella ja suuren investointipaketin avulla, niin tällä tavoin pystymme vastaamaan sekä taloudelliseen että ilmastohaasteeseen ainoastaan investointi energiainfrastruktuuriin, puhtaaseen ympäristöystävälliseen teknologiaan ja energiatehokkuuteen voi saada, auttaa meidät ulos tästä energian saannin dilemmasta. Hyvät naiset ja herrat, tämä vaatii tietenkin sekä aikaa että työtä, ja se vaatii yhteistyötä toimielinten välillä. Haluaisin vakuuttaa teille, että olen täysin sitoutunut tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan, tämän parlamentin ja ITRE ja Envi-valiokunnan kanssa. Meidän tulee analysoida näitä haasteita yhdessä ja päättää yhdessä toimista, joilla voimme toteuttaa energiaunionin ja ilmastotavoitteet. Tämä tulee sitten muuttamaan kurssia meidän täytyy edistää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja ja samanaikaisesti vähentää energian kulutusta ja vahvistaa energiaturvallisuutta. Me tarvitsemme ympäristöystävällisempää energiaa ja vihreää kasvua tulevina vuosina. Eurooppa on osoittanut, että on mahdollista saavuttaa talouskasvua ja vähentää energiankulutusta samanaikaisesti, mutta meidän on mentävä pidemmälle ja kansalaisemme tietävät sen. Jos otatte huomioon sen, että melkein 50 prosenttia kaikesta energiasta käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen, niin on selvää, että meillä on vielä paljon mahdollisuuksia energian säästöön voimme tässä napata kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja enemmänkin. Mm, rakennusten saneerauksessa voidaan luoda työpaikkoja ja samalla myös vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vähentää EUn riippuvuutta energian tuonnista. Tällaista kestävää kasvua Eurooppa tarvitsee. Teen kaikkeni, jotta merkittävä osuus eh, tuosta 300 miljardin investointipaketista, josta eh, puheenjohtaja Juncker puhui, annettaisiin energiatehokkuushankkeeseen, jotka edistävät vihreää kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Tämä on oikea tie Euroopalle. Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, niin meidän on eh, tehtävä yhteistyötä ja keskityttävä tärkeisiin hankkeisiin myös komissiossa työllisyys, kasvu, oikeudenmukaisuus ja demokraattista muutosta edistävän agendan puitteissa aion olla aktiivinen kahdella osa-alueella. Aion myös johtaa mm, ja koordinoida äh, komission jäsenten työtä, mm, jotka käsittelevät energiaunionia. Varmistan, että ideat ja ratkaisut, jotka tulevat eri osa-alueilta, integroidaan mm, koordinoidusti ja annan tukea varapuheenjohtaja Kataisella tässä eh, pääprioriteetissa, nimittäin työllisyys, kasvu ja investoinnit. Teen myös läheistä yhteistyötä korkean edustajan ja varapuheenjohtaja Federica Mogherinin kanssa varmistaakseni, että meidän politiikkamme toimii tehokkaasti myös kansainvälisesti. If you wish, one sentence to... Vielä yksi virke. Your attention. Thank you. Okay. <laughs> Hyvät jäsenet, kiitoksia mielenkiinnostanne. Thank you very much. Kiitoksia. Ja nyt sitten eh, siirrymme eteenpäin. Poliittisten ryhmien, puhe, poliittisten ryhmien puhujat saavat nyt puheenvuoron. Aloitamme EPPstä. Karins Kristianis. Eh, Kristianis Karins, olkaa hyvä. Thank you very much. Ms. Bratushek, perhaps. Kiitos eh, Bratusek, te puhuitte, mutta minun kysymykseni on, että toimitteko te? Esitän kun jonkun talo on tulessa, niin yleensä naapurit hyökkäävät auttamaan ja henkilö, jonka talo palaa, on iloinen siitä, että hän saa tätä apua. Mutta kun teidän maanne rahoitus ja talous oli huonossa jamassa, niin te ette ottaneet vastaan eurooppalaisten naapureiden apua. Joten kysymykseni kuuluu, te ette halunneet ottaa EUn taloustukea vastaan sen vuoksi, että halusitte pitää maanne itsenäisyydestä Eh, kiinni ja sanoin, että EU ei tule sekaantua. Ja te tuette jäsenvaltion itsenäisyyttä ja kysynkin, millä tavalla te voitte luoda energiaunionin, ja että teihin pitäisi voida luottaa ja huomioida, että tämä energiaunionihan myös eh, voi vaikuttaa jäsenvaltion itsenäisyyteen. Miten te tähän vastaatte? Mm. Kiitos. Olkaa hyvä. Najlepša hvala za vprašanje, spoštovani eh, poslanec. Arvoisa parlamentin jäsen, minä olen vakuuttunut siitä, että on oikein, että Euroopassa on tällainen apumekanismi, jos jäsenvaltiot sitä tarvitsevat. Minä olen kuitenkin ylpeä siitä, että Slovenia onnistuu ratkaisemaan ongelmansa itse. Mielestäni on tärkeää, että Slovenia, vaikka kaikki odottivatkin, että Slovenia pyytäisi apua, ei sitä tarvinnut. Me Sloveniassa onnistuimme siitä yhdessä ja näytimme Euroopalle, ettei kaikkien tarvitse kaatua kuin dominonappulat ja että joku valtio pystyy yksin ratkaisemaan ongelmansa. Me emme hylänneet apua, me vain yksinkertaisesti onnistuimme ratkaisemaan itse ongelmamme ja olen siitä vielä tänäkin päivänä erittäin ylpeä. Energiaunioni. Se on yksi tärkeimmistä tehtävistä seuraavan viiden vuoden aikana. Olen samaa mieltä kanssanne. Meidän täytyy tehdä intensiivistä yhteistyötä. Mehän asetimme yhdessä tavoitteeksemme että luomme tämän energiaunionin. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä tässä tulevaisuudessakin, koska ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asoittaneet, ovat yhteisiä tavoitteitamme ja siinä tarvitsemme tietenkin myös teidän apuanne komissio yksin tai minä yksin varapuheenjohtajana tuskin pystyn näitä tavoitteita saavuttamaan, mutta yhdessä jäsenvaltioiden ja yhdessä teidän kanssanne se on varmastikin mahdollista. Kiitokset SND-ryhmän nimissä. Van Bremt. Welcome, Commissioner. Um, Kiitos ja tervetuloa komission jäsen. Energiaunionin konsepti Äh, on vielä hieman äh, epäselvä ja tästä tulee varmasti paljon vielä kysymyksiä, mutta minä haluaisin kysyä tästä suorasta suhteesta, joka teillä tulee olemaan varapuheenjohtajana äh, siihen varsinaiseen komission jäseneen, jolla on vastuu energiasta ja ilmastonmuutoksesta. Mitä eroa tässä on vai, vai jos ei ole eroa, niin mikä teidän tehtävänne sitten on? Selkeyttääkseni tätä vielä, niin esitän vielä tarkan kysymyksen. Kuka on vastuussa esimerkiksi siitä, että asetetaan energiatehokkuuden tavoitteet sekä uudistuvien tavoitteet. Onko tämä energia- ja ilmastokomission jäsen vaiko energiaunionin varapuheenjohtaja? Ja jos se on te, niin kertokaa, mikä teidän tavoitteenne on energiatehokkuuden ja uudistuvien suhteen. Kiitokset ja sitten vastaus. Hvala za eh, spoštovana eh, posla... Kiitokset tästä kysymyksestä. Minä tiedän, että on hyvin paljon hieman mutinaa siitä, että miten komissiossa on jaettu näitä tehtäviä, mutta kuitenkin Juncker on miettinyt tätä hyvin tarkkaan ja tässä alkupuheenvuorossanikin esitin jo tämän asian. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän toiminnallamme me voimme selkeästi osoittaa, että meidän komissiomme tulee toimimaan entistä tehokkaammin. Minä itse otan tehtäväkseni komission jäsenten työn koordinoimisen. Ja minun tavoitteenani on se, että me saamme kaikki tehtävät yhdelle linjalle ja että me saamme sidottua tavoitteet tavallaan yhteen niin, että kaikki suuntaavat yhteisiin tavoitteisiin. EUn tavoitteisiin ja olen ihan vakuuttunut siitä, että me tulemme onnistumaan. Ja jos minä saan teidän tukenne ja minut nimitetään, niin olen vakuuttunut siitä, että me komission sisällä kyllä kykenemme jakamaan työt ja, ja työtavat ja että voimme tehdä tämän työn hyvällä tavalla. Mitä tulee tavoitteisiin ja vastuuseen, se minusta on tärkeämpää se, että ollaan vastuussa tavoitteesta enemmänkin kuin se, että eh, kuka on vastuussa ja se, että meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja että me yhdessä eh, pyrimme näihin tavoitteisiin. Ja että komissiona me sitten kannamme luonnollisesti tämän vastuun siitä, että saavutamme kaikki nämä tavoitteet. Kiitos. Thank you very much. E, dziękuję bardzo. Następny mówca będzie pan Marek Grybarczyk. Kiitos paljon. Edustaja Nader Krubacek EKR-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. I believe. Minä uskon, että tämä on erittäin tärkeä, energiaturvallisuus on erittäin tärkeää, kun on kyse energian raaka-aineiden jakamisesta takaamisesta, erityisesti idästä tulevasta raaka-aineesta. Me tarvitsemme nopeaa toimintaa, jotta saamme aikaan energiaturvallisuutta, varsinkin kun huomioidaan, mitä Venäjällä suhteen nyt tapahtuu. Ja vastauksissa sanoitte, että teillä on lyhyen tähtäimen ja keskipitkän tähtäimen toimintasuunnitelma. Mikä osa kaasua, huollon varmuusasetuksesta on sellainen, että sitä täytyy uudelleen tarkastella. Ja jos Venäjä pysäyttää kaasuntoimitukset Eurooppaan, niin kuka Venäjän sitten korvaa? Kiitos ja sitten vastaus. Kiitos. On ihan totta. Energia, turvallisuus, energiavarmuus on yksi näistä peruskivistä ja perustasta energiaunionille. Se tilanne, missä me tällä hetkellä olemme, on johtanut siihen, että meidän täytyy reagoida nyt nopeammin kuin yleensä. Kaasukriisihän meillä on jo aikaisemminkin ollut Euroopassa, ja en tiedä, olemmeko me nyt yhtään sen paremmin valmistautuneet tällaiseen kriisiin, vaikkakin me olemme aikaisemmin sen jo kokeneet. Luonnollisesti tämä täytyy ratkaista lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä se on ratkaistava paremmalla sisämarkkinoilla, paremmin yhteensopivalla infrastruktuurilla maiden kesken ja siten, että energia voi virrata helpommin maiden ja alueiden kesken ja yksittäisten jäsenvaltion alueiden kesken. Eli me tarvitsemme parempaa infrastruktuuria. Ja se on toteutettava. Nyt on todellakin korkea aika huolehtia paremmasta energiavarmuudesta. No lyhyellä aikavälillä minä uskon, että me tarvitsemme tällaista hätäsuunnitelmaa ja pääosastossa käsittääkseni työskennellään jo tämän parissa. He ovat kehittävässä, mitä me kutsumme stressitesteiksi. Eli jos tulee eh, liian vähän kaasua maahan tai ei lainkaan. Mutta lisää nyt tähän, että ei tällaista ole koskaan tapahtunut. Ja jos näin sitten tapahtuisi, niin silloin me eh, tarkastelisimme näitä kahta suurta muuta kaasun toimittajaa, Norjaa ja Välimeren aluetta colleague Frederick Federley on behalf of ALDE. Kiitoksia sitten Fredrik Federley Aldesta. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia eh, näistä sanoista, hyvä komission jäsen ehdokas. Ilmaston muutos ja geopolitiikka on asettanut Euroopan nyt tien haaraan, halusimme sitä tai emme. Jos emme ryhdy toimimaan, niin silloin työpaikkamme ja hyvinvointimme riippuu aggressiivista Venäjästä ja liikehdinnästä Lähi-idässä. Eikö meidän pitäisi tehdä sellainen päätös, että investoimme uusiutuvan energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen ja silloin vähennämme päästöjä ja tukia diktaattoreille. Joten miten te varapuheenjohtajana varmistatte, että teidän komissaarinne edistävät energiasiirtymistä uusiutuviin energiamuotoihin? Kiitoksia. Kiitos kollega ja sitten vastaus. Kiitos tästä kysymyksestä. Meillä on hyvin selkeä visio meidän tavoitteemme ovat selkeät ja myös se suunnitelma, jolla nämä tavoitteet saavutetaan. Ja lupaan teille, että äh, näiden tavoitteiden takana seisoo koko yhteisö ja komissio äh, hän ei itse asiassa tässä voi paljon tehdäkään, koska tämä kuuluu jäsenvaltioille. Mutta yhteistyö on kaikkein tärkeintä ja nämä yhteiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen, kuten jo aikaisemmin sanoin mutta ilman jäsenvaltioiden tukea me emme voi tehdä oikeastaan mitään komissiossa. On tärkeää, että me kaikki panostamme samojen tavoitteiden saavuttamiseen ja uudistuvat energialähteet ovat käsittääkseni hyvin tärkeitä, jotta voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttaa myös nämä tavoitteet ja vähentää energiariippuvuutta tuontikaasusta ja huolehtia siitä, että me voimme luoda vihreitä työpaikkoja, vihreätä kasvua uudistuvien energialähteiden myötä. samanaikaisesti jäsenvaltiot itse, kuten myös äh, perustamissopimuksissa sanotaan, ovat itse vastuussa energiamiksistä omassa kotimaassaan. Mutta meidän täytyy myös itse komissiossa ja jäsenvaltioissa tietää, mitkä ovat meidän yhteiset tavoitteemme ja jokaisen täytyy kantaa oma kortensa kekoon niin, että me voimme saavuttaa nämä yhteiset tavoitteet. Jos me haluamme, että äh, uudistuvat energialähteet ovat äh, halvempia myös yrityselämälle, niin silloin meidän täytyy jatkossakin investoida niiden kehittämiseen ja tutkimukseen. Mutta minä joka tapauksessa tulen panostamaan tähän. Mr. Neoklis. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Neoklis Silikliotis gngl ryhmän puolesta. Se on της Κομισιόν τον Kiitoksia toukokuussa esiteltiin eurooppalainen energiahuoltovarmuusstrategia. Siinä ei laisinkaan viitata näihin suuriin varantoihin, jotka löydettiin itäiseltä välimereltä, eikä laisinkaan siitä, miten näitä voitaisiin hyödyntää. Sanotaan ainoastaan, että välimerellä pitäisi luoda tällainen solmukohta, ja että näillä varannoilla voi olla siellä merkitys. Mutta mitä ajattelette tältä, tästä alueesta? Millainen rooli tällä alueella voi olla? Kyproksellahan on hyvin paljon kaasuvarantoja. Ehkä meillä on myös konkreettinen toimintasuunnitelma, joka luodaan, jotta sinnekin syntyisi tällainen solmukohta. Ja millaista yhteistyötä aiotaan harjoittaa näiden tämän alueen maiden kanssa? No, Turkkihan on ehdokasvaltio ja se on laittomasti Kyproksella ottanut haltuunsa alueita ja meillä on eni yritys, joka toimii tällä alueella. Ja vastaus. Vastaan hyvin mielelläni tähän kysymykseen. Haluaisin vielä kerran painottaa, että energia varmuus on todellakin meidän energiaunionimme perusta. Samoin kuin energialähteiden eriyttäminen ja monimuotoistaminen auttaa meitä yhteisen tavoitteen saavuttamisessa – ja siinä, että Eurooppa olisi riippumattomampi energia, tuodusta energiasta. Mutta me tarvitsemme enemmän aikaa. On tosiasia, että on tiettyjä projekteja, jotka ovat jo edistyneempiä, mutta on koko joukko projekteja, joihin tarvitsemme enemmän aikaa ennen kuin ne saadaan vietyä päätökseen. Me tarvitsemme myös vahvoja sisämarkkinoita, erityisesti energiaunionin kohdalla, koska sitä kautta voimme sitten huolehtia siitä, että energia olisi halvempaa ja sitä kautta kilpailukyky voisi parantua. Ja siinä uudistuvat energiat voivat olla tueksi ja minä olen jo sanonut, että minä niihin tulen panostamaan ja siinä me tulemme diversifioimaan niitä. Samoin kuin sitten energian tuonti, sitä täytyy diversifioida, mutta myös lähteitä. Ja tässä me tarvitsemme näitä uudistuvia energialähteitä, jonka kautta voimme tukea sitten energiariippumattomuutta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi äh, kollega Claude Turmes vihreistä komission jäsenehdokas, te sanoitte, että kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvien energiamuotojen suhteen. 27 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja vuonna 2030 mennessä tarkoittaisi sitä, että meillä olisi vähemmän investoita uusiutuvien energiamuotoihin vuosien 2020-2030 välillä kuin mitä meillä on nyt vuosien 2010-2020 välillä. Haluatteko todellakin vähentää investointeja uusiutuvien energiamuotoihin ja samalla väittää, että olemme eh, ensisijaisessa asemassa tällä alalla eh, maailmassa. Energiaunioni tarkoittaa konvergenssia. Toivottavasti olette samaa mieltä siitä, että valtioiden on eh, eh, lähennyttävä toisiaan. Meillä on uusi direktiivi, joka on konvergenssikone, koska kaikilla jäsenvaltioilla on sitova uusiutuvien energiamuotojen tavoite. Aiotteko käyttää aloiteoikeuttanne, jotta saadaan puitteisto uusiutuville energiamuodoille vuoteen 2030 mennessä? Kiitoksia. Vastaus. Minä olen vilpittömästi sitä mieltä, että uudistuvien energioiden lähteet ovat Euroopan tulevaisuus. Se on tie kohti äh, energiariippumattomuutta. Mutta onhan tosiasia, että ei tämä tapahdu yhden yön aikana. Minä minusta tämä 20, 27 prosentin tavoite ei ole vain se, vaan se on vähintään 27 prosenttia. Ja tästä jäsenvaltiot ovat päässeet yhteisymmärrykseen ja toivon, että vielä tässä kuussa voisimme tehdä tästä päätöksiä niin, että jäsenvaltiot tekisivät näistä äh, tavoitteista, vähintään 27 prosentin tavoitteista sitovat. Mutta äh, jäsenvaltiot saavat itse päättää oman energiamiksinsä. Jäsenvaltiot itse riippumattomasti päättävät, että mihin energialähteisiin ne panostavat. Minusta on tärkeää tuoda tämä esiin sen vuoksi, että kaikki nämä NS eh, huonot energialähteet, ei niitä voida korvata tuosta noin vain yhden yön aikana, joten jäsenvaltiot eh, käyttävät yhä vielä fossiilisia polttoaineita jatkossakin. Mutta ehkä ne käyttävät niitä paremmalla eh, teknologialla niin, että nämä energialähteet tulevaisuudessa olisivat vähemmän saastuttavia. Tilanne jäsenvaltioissa liittyen energiamiksiin ja uudistuviin energioihin. Nämä tila, tilanne jäsenvaltiossa on näiden asioiden suhteen aika yhtäläinen, mutta ei kuitenkaan ole samoja tavoitteita kaikilla. Ää... Eh. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen ehdokas ja seuraavaksi Dario Tamburano EFDDn puolesta. Sek. Eh, hyvää päivää komission jäsen ehdokas Pratusek. Eh, huoltovarmuudesta puhutaan hyvin paljon, mutta kun lukee komission tiedonannon toukokuulta, niin minusta tässä tarkastellaan lähinnä vahvuutta ylhäältä alaspäin. Tässä keskitytään ainoastaan enemmän kaasuputkiin, uuteen infrastruktuuriin, mahdollisesti lisäydinvoimaan, mutta ei laisinkaan puhuta, millaista mahdollisuutta on saada aikaan energiakestävyyttä alhaalta päin, esimerkiksi alueellisten yhteisöjen kautta, joiden pitäisi ymmärtää paremmin, että olemme menossa kohti maailmanlaajuista kriisiä, joka mahdollisesti on pysyvä. Siksipä kysyn, koska tämä energiakestävyystermi termi ole kovin tunnettu. Voitteko kertoa eh, Euroopan unionin kansalaisille, eh, mikä on teidän näkemyksenne energiakestävyydestä ja miten voidaan luoda energiakestävyyttä alhaalta ylöspäin? Kiitoksia. Answer, please. vastaus. Najlepša hvala za vaše vprašanje in eh, Kiitos kysymyksestänne. Niin, todellakin meidän visiomme on se, että me vahvasti saisimme Euroopan unionille tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastosuunnitelman. Mikäli me haluamme saavuttaa tällaisen vahvan energiaunionin, niin silloin meidän täytyy puuttua useammilla tasoilla asioihin. Yhtäältä on kysymys varmuudesta, kuten jo sanoin, meidän täytyy huolehtia ennen kaikkea siitä, että sisämarkkinat ovat vahvemmat ja että ne toimivat paremmin. Toisekseen meidän täytyy Euroopassa, Euroopan unionin sisällä huolehtia siitä, että me saamme enemmän energiantuotantoa ja sitä kautta olemme sitten vähemmän riippuvaisia energian tuonnista. Nämä ovat kaksi hyvin tärkeää asiaa Ja kysymys on siis siitä, että tuotamme enemmän itse energiaa ja sitä kautta sitten voimme lisätä uudistuvien energianlähteitä, koska niitähän Euroopassa riittää. Ja kolmanneksi, tätä en ole vielä tänään maininnutkaan, euro, eh, energiatehokkuus. Minusta kansalaisilla kansalaiset, ja, kansalaiset voivat tällä alalla tehdä kaikkein eniten. Energiatehokkuuden kohdalla voimme esimerkiksi uudistaa rakennuksia. Siitähän on paljon etuja. Se johtaisi myös vihreisiin työpaikkoihin, kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen, energian käytön vähenemiseen – ja sitä kautta sitten olisimme vähemmän riippuvaisia ulkomaisesta energiantuonnista. Eli kaikki nämä asiat kuuluvat vahvan unionin alaisuuteen. Kiitoksia. Tähän päättyi ensimmäinen kysymyskierros. Seuraava kierros sitten eri poliittisten ryhmien nimissä. Edustaja François Grostet. Kiitos puheenjohtaja Rouva. Ratuseksi ydinenergia niille valtioille, jotka ovat sen valinneet, vähentävät kasvihuonepäästöjen määrää ja ne vähentävät myös riippuvuutta, Euroopan energiariippuvuutta. Ranska on huolehtinut sähkön tuotannostaan 70 prosenttisesti ydinenergian avulla ja sen avulla olemme energiariippumattomia noin 50 prosenttia kriittisesti. Monet muut Euroopan maat ovat investoineet ydinenergiaa ja ydinvoimalla tuottavat noin 30 prosenttia sähköstä, jota käytetään. Euroopan ydinenergia on ihan huippua ja siellä vaaditaan korkeasti koulutettua työväkeä. Se on myös innovatiivinen ala. Rouva puheenjohtaja, komission jäsenehdokas, miten te aiotte sovittaa yhteen teidän Äh, työssänne, kun te haluatte noudattaa Euratom-sopimusta, jota kuitenkin jatkuvasti kyseenalaistetaan monien tahojen toimesta? Thank you. Yes, please. Najlepša hvala za vprašanje. Eh, spoštovana poslanka, zdaj se bom sicer že... Kiitos eh, kysymyksestä. Nyt ikävä kyllä joudun tässä hieman toistamaan itseäni, mutta jäsenvaltiot ovat itse keskenään perustamissopimusten mukaan vastuussa omasta energiamiksistään. Myös minun kotimaassani, Sloveniassa, meillä on ydinvoimala ja suuri osa meidän energiastamme tuotetaan tässä ydinvoimalassa. Minun mielestäni, kun me puhumme ydinenergiasta, on tärkeää se, että meillä on Euroopan tasolla yhteiset turvallisuusnormit. Ja nehän meillä on jo. Ja siksi meillä on myös eh, stressitestejä, jotta voimme välttää näitä onnettomuuksia. Ja näistä stressitesteistä olemme voineet vetää johtopäätökset, että ydinvoimalamme ovat turvallisia. Meillä on lainsäädäntöä tällä alalla ja siinä on suurin piirtein se, mitä komissio voi tehdä. Ja toki komission täytyy toimia turvatakseen kansalaiset. Next, eh, Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhuja, edustaja Gilles Pagnon. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komissioisen ehdokas. Huolimatta kaikista viime vuosien edistyksestä, niin EUn energiapolitiikka ei ole kuitenkaan päässyt tavoitteisiinsa, keskeisiin tavoitteisiinsa. Tietysti ihan järkevät hinnat, energiahinnat, olemme aika kilpailukykyisiä Euroopassa, jotta voimme taata hyvän energiahuoltovarmuuden kaikille eurooppalaisille ja haluaisimme myös tarjota hyvän tuotantomallin, jakelumallin ja kulutusmallin energialle, joka johtaa meidät sellaiseen yhteiskuntaan, joka olisi hyvin vähähiilinen päästöjensä suhteen. Meillä on kuitenkin teille muutama kysymys ihan konkreettisesti. Voitteko te kertoa meille, voitteko te määritellä meille tavoitteet energiaunionille, jonka te aiotte toteuttaa, tämä energiaunioni? Muistuttaako se sitä, jota Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ehdotti? Onko tässä kyse siitä, että tällainen yhteinen kaasu sähkön ostokeskus, joka muistuttaisi vähän teräs- ja hiiliyhteisöä, jota Jacques Delors aikoinaan ehdotti, ja kuten teki myös puheenjohtaja Busek aikoinaan ehdottelitte, eh, helpottaisiko se talouden kehittymistä ja kestävän, kestävän kehityksen takaamista? Tässä konkreettisia kysymyksiä, odotan konkreettisia vastauksia. Kiitos. Najlepša hvala za vprašanje. In Paljon kiitoksia kysymyksistänne. Olen samaa mieltä kanssanne. Meidän tavoitteemme, kun luomme energiaunionia, sen täytyy olla se, että saamme luotettavaa ja kestävää energiaa hyväksyttävin hinnoin. Meidän täytyy tehdä kovasti työtä sen puolesta ja sitä varten tarvitaan myös aikaa. Energiaunionin pääelementit ovat enemmän tai vähemmän selvät. Ensinnäkin kulutuksen vähentäminen ja sitä kautta lisääntyy myös riippumattomuutemme ulkopuolista energiasta energiaa, huoltovarmuuden lisääminen ilman, että Euroopan kilpailukyky heikkenee. Lisäksi tarvitaan myös vähähiilistä taloutta. Meidän on investoitava uusiutuviin energiamuotoihin. On tärkeää jatkuvasti parantaa teknologiaa, jota käytetään fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisessä Lisäksi tärkeää on myös monipuolistaa energian lähteitä ja tarpeen on myös parantaa infrastruktuuria energiaunionin sisällä. Tiedämme, että on vähintäänkin kaksi aluetta, jossa on ongelmia, nimittäin Baltian maat ja Iberian niemimaa eikä tämä tule tapahtumaan yhdessä yössä. Jotkut hankkeet voidaan toteuttaa nopeastikin, mutta toisiin tarvitaan enemmän aikaa. Olen samaa mieltä kanssani siitä, että meidän täytyy olla vahvempi kansainvälisiä kumppaneita äh, kohtaan. Euroopan täytyy puhua yhdellä äänellä, energiaunionin myös. Edustaja Julie Girling. Thank you, Mrs. Um, kiitokset. Huolimatta hyvin vakavista ja tarkoista kysymyksistä kollegoilta te ette ole oikeastaan antaneet meille mitään vastauksia, vaan oikeastaan vain toistaneet tällaisia yleisiä asioita alkupuheenvuorostanne. Minä kysyisin nyt hyvin erityisen kysymyksen ja odotan siihen tarkkaa vastausta. Te sanotte tässä teidän kirjallisessa vastauksessanne, että älyt älykäs verotuspolitiikka on sellainen, että saastuttaja maksaa. Eli eh, kaikki ne muut sitoumukset, mitä te teette tai ette tee, niin eh, ottaen kuitenkin huomioon sen, että verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, niin miten voisitte sitten seurata ylipäätään tätä vaatimustanne siitä, että saastuttaja maksaa? Eh, vaše Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Jos me kaikki olemme tietoisia siitä, mikä meidän tavoitteemme on ja minkä tavoitteen olemme yhdessä itsellemme asettaneet, nimittäin siis jäsenvaltiot ja komissio ja Euroopan parlamentti yhdessä, ja jos olemme vakavissamme tuon tavoitteen suhteen, niin silloin meidän on kaikkien eh, tehtävä yhdessä työtä. Kun puhutaan energian hinnasta, niin tiedämme, että kaikki ne ponnistelut, joita me Euroopassa teemme, jotta meillä olisi eh, helpommin saatavissa energiaa, joka myös huomioi ilmastonmuutoksen, niin me tiedämme, että energiahinnassa on useita eri tekijöitä. Jos haluamme saavuttaa yhteisen tavoitteemme energiaunionin, niin silloin meidän täytyy koordinoida toimiamme. On tietenkin totta, että jäsenvaltiot itse päättävät verotuspolitiikastaan. Mutta jos olemme vakavissamme energiaunionin suhteen, niin sitten meidän täytyy, ja uskon, että pystymme siihen, sopia asioista tälläkin saralla. Ja sitten meidän täytyy löytää ratkaisu, jossa niitä verotetaan enemmän, jotka saastuttavat enemmän ja niitä vähemmän, jotka saastuttavat vähemmän. Mutta kuten itsekin sanoitte, me tarvitsemme tässä jäsenvaltioiden hyväksynnän. Jos kuitenkin haluamme kaikki samaa tavoitetta, niin sen ei pitäisi olla niin vaikeaa. Brandi. Seuraavaksi äh, Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, Rova Bratusek äh, myös siitä, että haluatte tukea kestävää kehitystä ja vihreää kasvua. Minulle energia ja Eurooppa, siinä on muutama ongelma. Se on liian kallista, saastuttavaa ja liian, me olemme liian riippuvaisia. Joten se, mitä me tarvitsemme, on valtava energiapolitiikan muutosta. Me tarvitsemme huomattavasti enemmän uudistuvia energialähteitä ja meidän tulee olla tehokkaampia sen käytössä. Mutta tämä on varsinainen herkuleen tehtävä. Oletteko te samaa mieltä tästä analyysistä, on ensimmäinen kysymykseni. Ja toiseksi, miten te luulette, että te, tai uskotte, että te saatte tarpeeksi tukea jäsenvaltioilta? Sen vuoksi, että energiaunioniahan tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä hyvin läheisesti yhteistyötä, ja se on menneisyydessä ollutkin ongelma. Eh, ja, hvala, spoštovani poslanec, tudi za vaš... Kiitoksia tästäkin kysymyksestä. Jos meillä on sama tavoite ja meillä ymmärtääkseni on kaikilla sama tavoite energiaunien alalla, koska mehän olemme tämän tavoitteen itsellemme yhdessä asettaneet, niin sitten toivon, ettei ole liian vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen tietystä ratkaisusta, kuten tänään on jo useamman otteeseen mainittu. Olen kuitenkin samaa mieltä kanssanne siinä, että eurooppalainen energia on kallista, ei kovinkaan ympäristöystävällistä ja että olemme mm, hyvin riippuvaisia tuonnista. Meidän visiommehan sisältää juuri nämä kolme tavoitetta. Jos haluamme vähentää riippuvuuttamme tuonnista, niin silloin meidän on täällä kotona tuotettava enemmän energiaa, oli kyse sitten uusiutuvista energiamuodoista tai siitä, että fossiilisista polttoaineista saadaan paremmin energiaa, niin me tarvitsemme joka tapauksessa energiaa, joka saastuttaa mahdollisimman vähän. Toinen tärkeä asia on energiatehokkuus. Myös siinä meidän on vähennettävä kulutustamme ja riippuvuuttamme energian tuonnista – Kaikki hankkeet, jotka liittyvät energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin, niiden on osoitettava, että ne edistävät myös työllisyyttä ja kasvua, koska sekin on meidän yhteinen tavoitteemme. Energian hinnasta olen vakuuttunut siitä, että pystymme vähentämään energian hintoja, pienentämään niitä, jos meillä on vahvat energian sisämarkkinat, mutta sitä varten tarvitsemme hyvää infrastruktuuria. Sorry, Seuraavaksi edustaja Kyllönen. Dear chairs, uh... Hyvät uh, puheenjohtajat, uh, varapuheenjohtaja ehdokas. Kun katsotaan meidän ilmastonmuutostavoitteita, niin meidän täytyy saada aikaan uh, älykäs eurooppalainen sähköverkko, jossa voidaan valvoa tätä energian siirtoa kuluttajille ja tätä täytyy voida hallita. Millaisessa aikataulussa komissio tulee tukemaan Euroopan laajuista älykästä voimaverkkoa? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Kiitoksia aika paljon tästä kysymyksestä. Kuten jo alustuksessani mainitsin, minä tulen ponnistelemaan sen puolesta, että suurin osa investointipaketista, jonka puheenjohtaja Juncker lupasi, pantaisiin energiaan ja energian tuottamiseen tai energiavarmuuteen. Osa tätä ovat myös niin kutsutut älykkäät verkot. Jos haluamme edistää uusiutuvia energiamuotoja, niin sitten meidän, me tarvitsemme tällaisia älyverkkoja, jotta energiaa tuotetaan toisella puolella Eurooppaa voidaan välittää kuluttajille toisella puolella Eurooppaa. Minun on nyt vaikea vastata ihan tarkkaan kysymykseenne, mitä tulee tähän aikatauluun, nimittäin milloin oletamme, että nämä hankkeet toteutuvat. Tietääkseni jotkut näistä hankkeista ovat jo pidemmällä, toiset hankkeet eivät ole vielä kovin pitkällä mutta olen varma, että ne hankkeet, jotka ovat valmiita, niitä tuetaan nopeastikin. Toiset taas tarvitsevat vähän enemmän aikaa, mutta älyverkot, kuten mainitsitte, ja yhdessä sen kanssa, että haluamme käyttää lisää uusiutuvia energiamuotoja ja aion todellakin tehdä kaikkeni, jotta suuri osa tuosta, tuosta investointipaketista menee infrastruktuurihankkeisiin. Thank you, Mrs. Eichhout. We are here. Kiitos puheenjohtaja Bratusek. Me olemme täällä kuulemassa teitä, koska teidän olisi tarkoitus olla komission varapuheenjohtaja energiaunionia-asioissa. Ja kun olemme nyt kuulleet tämän, miten vaikea kaikki on, toki me sen tiedämme, mutta me haemme tässä nyt komission varapuheenjohtajaa, joka ryhtyy myös aloitteisiin ja joka on vahva. Ja todella kehottaisin teitä olemaan hieman tarkempi siinä, mitä te haluatte, sen sijaan, että te selitätte meille tästä yleistilanteesta, jonka me tiedämme olemaan vaikea, koko maailma on vaikea, ja te olette täällä ratkaisemassa asioita puolesta. Joten esimerkiksi ilmastoneuvotteluissa me oletamme, että te johdatte näitä ilmastoneuvotteluita sen vuoksi, että tämä on johtajuuskysymys. Ja toisekseen, mitä te aiotte tehdä jotta me voisimme nostaa meidän tavoitteitamme tästä 40 prosentista, koska tämä on nimenomaan äh, matala, koska meillä on nyt kuitenkin mahdollisuus äh, laskea tätä lämpötilan nousua. Joten miten te voisitte nostaa tätä tavoitetasoa, eikä vain hokea, että tämä on vaikeaa, kun minä tiedän sen jo? Kiitoksia vastaus. Ah, ah, Spustovani poslanec, ampak Kiitoksia. Äh, hyvä parlamentin jäsen varmasti olette samaa mieltä kanssani eh, siinä, että minä yksin en pysty noita tavoitteita saavuttamaan. Siksipä korostankin sitä, että tarvitsemme jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta voimme nämä tavoitteet saavuttaa. Tietenkin aion viedä eteenpäin tätä aloitetta ja teen sen, mikä on tarpeen, jotta eh, ne tavoitteet, joita yritämme saavuttaa, ovat kunnianhimoisia, mutta samanaikaisesti meidän täytyy olla realistisia. On tärkeää, että saamme myös muita samaan veneeseen jäsenvaltioita ja myös kumppaneitamme Yhdysvallat ja Kiina, koska Eurooppa yksin huolimatta kunnianhimoista tavoitteista ei pysty ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Meidän ilmastomme eh, tulee sitten olemaan saastunut johtuen muista Euroopan ulkopuolisista toimijoista, joten varmasti aion viedä tätä aloitetta eteenpäin. Se ei ole minulle mikään ongelma, mutta kyllä minä tiedän myös, millaisia rajoituksia komissiolla ja minulla varapuheenjohtajana on. Tiedän hyvin, että yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tarvitaan ja siksi toistan aina uudelleen, että toivon, että jäsenvaltiot muistavat, että nämä tavoitteet on asettu yhdessä. Komissio ilman jäsenvaltiota ei pysty saavuttamaan näitä Euroopalle ja maailmalle niin tärkeitä tavoitteita aloitteita. Mr. Pier Nicola. Kiitokset. Äh, sitten Pericini. Grazie, Presidente. Eh, gentile Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa äh, varapuheenjohtaja ehdokas, kaikissa näissä kuulemisissa, myös tämän päivässä kuulemisessa, kun puhuttiin energiasta, niin äh, eniten on puhuttu kestävyydestä ja energiasekoituksesta. Nämä asiat eivät aina sovi yhteen ja rehellisesti sanoen energiamiksin takana usein on mahdollisuus, että jäsenvaltiot voivat käyttää muita kuin kestäviä energiamuotoja, esimerkiksi fossiilisia polttoaineita. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla fossiilisten energiamuotojen määrää lisätään ja uusiutuvien energian määrää vähennetään omassa energiamiksissä. Nämä jäsenvaltiot eivät ole kiinnostuneita laisinkaan mm, siitä, että jos heitä sitten sakotetaan päästörajoitusten ylittämistä, koska kuitenkin kansalaiset maksavat tästä. Joten mitä aiotte tehdä, jotta maksumiehiksi eivät joudu syyttömät kansalaiset? Ja sitten vastaus. Najlepša hvala. Ne glede na to, da... Kiitos. Ikävä kyllä nyt ehkä jälleen toistan, mutta siitä huolimatta minusta on tärkeää painottaa sitä, että meidän me sanotaan ja tosiasia on, että jäsenvaltiot ovat itse vastuussa energiamiksistänsä ja sen määrittelystä. Tämä on tosiasia. Emme me sen, pääse sen ylitse emmekä ympäri. Mutta samanaikaisesti jokaisen jäsenvaltion täytyy myös ymmärtää, että heidän täytyy olla mukana tukemassa yhteisiä tavoitteita, jotka me itse olemme määritelleet. Joten äh, kuten jo totesin viimeisen kahden viikon aikana, kun olen valmistautunut tähän kuulemiseen, niin näiden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa ollaan hyvällä tiellä. Ja asiantuntijat ovat sanoneet, että nämä tavoitteet on lähes tavoitettu, saavutettu. Toisekseen jäsenvaltioiden energiamiksiä ei voida yhden yön aikana tuosta noin vain muuttaa. Sen vuoksi on erityisen välttämätöntä, että niissä maissa, joissa käytetään vielä hyvin paljon fossiilisia polttoaineita, parantaisivat omaa teknologiaansa niin, että ne saastuttaisivat vähemmän, kun ne käyttävät fossiilisia polttoaineita näiden täytyy olla nämä kaksi yhteistä tavoitetta. Thank you very much, madam. Kiitos äh, komission jäsenvaltioehdokas Jean-Luc Schaffhauser seuraavaksi. Oui, bonjour madame. Hyvää päivää, Bratusek. Ensimmäinen kysymys liittyy energiapolitiikkaan. Ilman kansallisvaltiota ette voi tehdä yhtään mitään. Miten te aiotte suunnitella yhteistyötä kansallisvaltioiden kanssa aivan erityisesti suurista hankkeista, kun puhutaan uusista energialähteistä ja energiataloudesta. Toinen kysymys, te puhuitte luvuista, 400 miljardista tuontia. Minulla on samat luvut, mutta jos me haluamme saada 10 prosenttia säästöä eh, eh, kannattavissa investoinneissa 10 vuoden sisällä, pitäisi investoida 400 miljardia. Mistä te haette nämä 400 miljardia? Kaikki puhuvat herra Junckerin 300 miljardista, mutta nyt eh, joka komission jäsenehdokkaan haastatteluissa luvut nousevat. Mistä tämä raha nyt sitten löytyy? Kolmas kysymys. Me olemme ehdottaneet ohjelmaa, jota Ranskan säästöpankki ja Italian säästöpankki tukevat pitkäaikaisissa investoinneissa, rahapolitiikkaa investoinneissa. Tuetteko te tätä EKPn tukemaa ohjelmaa myös? Kiitos ja sitten vastaus. Kiitos kysymyksestänne. Ei ole ihan totta, että olisin sanonut, että komission varapuheenjohtaja näin voisi mitään tehdä. Mutta painotan ja toistan, että Euroopan komissio ei voi yksinään ilman jäsenvaltioiden tukea saavuttaa menestystä. Ja minä toivon, mutta itse asiassa uskon, että jäsenvaltiot ymmärtävät tämän. Jos me hyväksymme tiettyjä tavoitteita, niin silloin niihin tavoitteisiin liittyy myös velvoitteita. En tässä nyt kuitenkaan väitä, ettenkö minä varapuheenjohtajana voisi mitään tehdä, mutta emme me voi ilman jäsenvaltioiden ymmärtämystä ja yhteistyötä toimia. Sitten eh, energia-alueen investoinneista. Mikäli me haluamme vahvistaa sisämarkkinoita, mikä käsittääkseni on yhteinen tavoitteemme, jotta voisimme huolehtia siitä, että saamme halvempaa energiaa ja että yrityselämämme saisi enemmän kilpailukykyä, niin eh, me tarvitsemme siihen ison määrän rahaa näihin investointeihin. Ja suuri osa tästä määrästä tulee varmasti yksityissektorilta, investoijilta, mutta olen vakuuttunut ottaen huomioon sen, että me kaikki panostamme vihreään kasvuun ja siihen, että uskomme, että se on oikea tie Euroopalle tulevana viitenä vuotena, että me myös komissiossa saamme aikaan yksimielisyyden tästä ja että me huolehdimme siitä, että investoinnit ovat välttämättömiä vihreisiin työpaikkoihin ja vihreään kasvuun. Mutta luonnollisesti meidän täytyy päästä yksimielisyyteen komissiossa tästä ja olen samaa mieltä teidän kanssanne. Ah, okei, okay, selvä, vastaan myöhemmin. Madame. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Ester de Lange. Kiitoksia puheenjohtaja ja toivottavasti esitän tämän kysymyksen naisen hellällä kädellä. Tietenkin onnittelen teitä nimityksestänne energiaunionista vastaavaksi varapuheenjohtajaksi. Ehkä on ironista, kun te omin sanoinne pelastitte Slovenian EUlta, niin vastaatte nyt alasta, jossa itse asiassa tarvitaan enemmän EUta. Mutta minulla on ihan konkreettinen kysymys teille ja toivottavasti konkreetti, olette konkreettisia vastauksessanne tällä kertaa. Mitä 28 jäsenvaltion eli EUn on tehtävä yhdessä energiaunionissa ja mikä jätetään jäsenvaltioiden vastuulle. Ja olkaa konkreettisempia kuin vain nämä kolme pilaria. Mikä aloite on lähellä sydäntänne? Minkä aiotte viedä ensimmäisenä eteenpäin? Mitä meidän odotamme teiltä? Antakaa meille näkemys siitä, millainen varapuheenjohtaja teistä on tulossa, koska tällä hetkellä meillä on vaikeuksia nähdä pidemmälle kuin nämä standardivastaukset. Kiitos ja ihan aikataulun puitteissa meni kysymys. arvon parlamentin jäsen. No, en minä nyt sanonut, että minä olisin pelastanut Slovenian Euroopalta, vaan äh, sanotaanko näin, että pelastin Euroopan uusilta ongelmilta, niin päin. Tai, no, miten minä nyt sanoisin tämän? Jäsenvaltioiden taloudelliset ongelmat äh, tai meidän, ja, siis Slovenian ongelmat loppuivat. Ja minusta on hyvä, että on olemassa mekanismeja, joilla voimme olla solidaarisia keskenämme, mutta samanaikaisesti olen sitä mieltä, että on parempi myös Euroopalle, että jäsenvaltiot onnistuisivat itse hoitamaan omat ongelmansa. Sitten vielä yksi asia. Minusta meidän pitäisi voida päästä yhteisymmärrykseen energiavarmuudesta ja siitä, miten reagoimme, mikäli syntyy ongelmia. Ja sen vuoksi yksi ensimmäisistä tehtävistäni tulee olemaan se, että laaditaan tällainen hätäsuunnitelma, kuten jo tuossa alkupuheenvuorossani sanoin. Ja sitten täytyy katsoa, mitä jäsenvaltioilla pitäisi olla, minkälaiset välineet, mikäli tällainen hätätilanne syntyisi, koska eihän tässä ole kysymys vain solidaarisuudesta. Minun mielestäni, no siis solidaarisuushan on tärkeää ja sitä painotamme, mutta minusta kaikkien täytyy myös osoittaa vastuuta. Eli energiavarmuus ehdottomasti, se on asia, josta varmasti olemme yhtä mieltä, mutta tämä on ratkaistava Euroopan unionin tasolla. Mr. Edward Martin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Edward Martin. Bratusek. Il est beaucoup question de... Rouva Bratusek, täällä puhutaan paljon tästä Euroopan energiakomiteasta ja tässä puhutaan energiauniosta, se kuuluu teidän salkunne toimialaan. Mutta onko tässä nyt vähän unohdettu sisältöä sanojen avulla? Miten te voitte antaa meille täsmällisen käsityksen siitä, miten te aiotte sovittaa yhteen kansallisen suvereniteetin tästä energiakysymyksestä, niin kuin sanotaan artiklassa 194 kohdassa 2 Euroopan unionin perustamissopimuksesta, ja miten te voitte saada yhteneväisiksi lähentymään toisiaan energiapolitiikat silloin, kun tulee energiankulutuksen huippuja? Kolmannessa paketissa puhutaan näistä, vai onko teillä joku toinenlainen näkemys? Jos on, niin mikä se on? Minä haluaisin vielä, jos te varapuheenjohtajana te haluatte to, taistella energiavarmuuden epävakaisuutta vastaan, ja miten te voitte taata sen, että kaikki heikommassa asemassa olevat kuluttajat myös pääsevät turvallisesti ja varmasti energiahuollon piiriin? Martel. <laughs> Okay, thank you. Kiitoksia, edustaja Martin. Ja, äh, najlepša hvala za vaše uprašanje. Kiitos kysymyksestänne. Energiaunionin perustaminen, kuten jo sanoin, sen täytyy perustua kolmelle pilarille. Ensinnäkin se, että varmistetaan vahvemmat sisämarkkinat ja siinä, siihen meidän täytyy parantaa infrastruktuuria. Niitä ei vielä, sitä ei ole vielä parannettu. Me tarvitsemme yhteyksiä jäsenvaltioiden kesken, alueiden kesken, ja jäsenvaltiossa jäsenvaltioiden sisällä eri alueiden kesken siellä, mistä infrastruktuuria vielä puuttuu. Paremmat ja vahvemmat sisämarkkinat johtavat uskoakseni siihen, että energia, hinnat Euroopassa olisivat kilpailukykyisemmät sekä kotitalouksien että yritysten hyödyksi. Alkupuheenvuorossani jo sanoin, että oman maani pääministerinä huolehdin siitä, että kolmas energiapaketti täytäntöön pantiin täyden, täydellisesti, ja tämän täytyisi olla tilanne myös kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Toki on vielä poikkeuksia, mutta energiapaketti on enemmän tai vähemmän täytäntöön pantu lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Ja ne säännöt, jotka koskevat kolmatta energiapakettia, mahdollistavat sen, että energiamarkkinat avautuvat ja tällä markkinoiden avautumisella ja siis nyt puhumme jälleen uusista paremmista energiahinnoista. Tämä on, on, on toteutettava. Good afternoon. Ashley Fox. Hyvää iltapäivää. Rova Bratusek, kun eh, nähtävästi tiedätte niin vähän energiaunionista, niin minä kysynpä jotain asiasta, josta teidän pitäisi tietää jotain. Alkupuheenvuorossa sanoitte, että eh, olette nöyränä täällä edessämme. Tämä ei mielestäni ole sopiva tapa kuvailla teitä itseänne kun, kun saitte 4 prosenttia vaaleissa, niin mahdolli, hyväksyitte sen, että teidät nimitetään komission jäsenehdokkaaksi. Kolme kysymystä. Onko totta, että nimityksenne jälkeen Slovenian uusi hallitus on ryhdynyt tutkintaan teidän nimityksestänne? Onko totta, että että olette kieltäytynyt hakemasta virallista ilmoituskirjettä mm, tästä tutkimuksesta. Ja eikö meidän pitäisi saada nähdä tuo tutkintavaliokunnan raportti ennen kuin päätämme, että onko teistä komission jäseneksi? Oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta selittää teille, kuinka tässä tämä menettelytapa meni, kun oli kysymys komission jäsenen nimittämisestä minun kotimaassani. Todennäköisesti olette samaa mieltä kanssani siitä, että Slovenia ei voinut odottaa ehdokkaan nimittämistä syyskuun lopuksi. Ja olen ihan vakuuttunut, että te tiedätte, mitä merkitsee se, että jos me olisimme odottaneet komission jäsenen äh, nimittämistä näin kauan. Sen vuoksi me lähetimme kolme nimeä ehdotusta Junckerille. Kolme nimeä ja yksi näistä nimistä oli minun nimeni. Ja pojohtaja puheenjohtaja Juncker valitsi minut. Miksi? Niin, sitä täytyy kysyä häneltä. Mutta olen toki hänelle kiitollinen siitä, että hän luottaa minuun. Uusi hallitus ei ole esittänyt mitään menettelytapaa, mutta Sloveniassa on tällainen komissio tai komitea, jonka tehtävä on tarkistella tätä, miten komission jäsen ehdokkaan nimittäminen tapahtuu. Ja minusta on tärkeää, että kaikki sujuu hyvin ja että lakeja noudatetaan. Siihen uskon sydämeni pohjasta. Ei minulla ole koskaan ollut mitään ongelmia, enkä ole koskaan rikkonut mitään lakeja. No olen saanut toki parkkisakon joku sen kerran ja olen myös saanut sakot ylinopeudesta, mutta muuten minulla ei ollut minkäännäköistä tekemistä poliisiviranomaisten tai lakia säätävien viranomaisten kanssa. Eli kuten te sanoitte, minä toimin lain mukaisesti ja olen saanut tämän kirjeen, josta te puhuitte, ja toimin sen mukaisesti. Eikä todellakaan ole niin, että menettelytapoja millään muotoa olisi rikottu tai että tässä olisi kysymys korruptiosta. Kiitoksia. Edustaja Morten Helvek Petersen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Platusek. Olin iloinen kuullessani kommenttinne kestävästä kasvusta. Ja olin myös iloinen kuullessani kommenttinne siitä, kuinka tärkeitä vihreät työpaikat ovat. Ja tällä tavoin ähm, ymmärsitte, millaiset liiketoimintamahdollisuudet eurooppalaisilla yrityksillä on vihreän teknologian alalla, joka on aina tärkeämpi. Kysymykseni teille on, että miten te äh, komission jäsenä ja varapuheenjohtajana, joka vastaa energiaunionista, äh, varmistatte tämän pitkän aikavälin siirtymisen hiilidioksidineutraaliuteen ja varmistatte samalla tämän energiasiirtymän? Puhukaa enemmän uusiutuvista energiamuodoista ja miten huomioimme kulutuksen energiatarjonnan lisäksi energiatehokkuuslainsäädännön vahvistamisen kautta? Kiitoksia ja vastaus. Najlepša hvala tudi za vaše uh, vprašanje. Uh, jaz se strinjam s tistimi, ki pravi. Olen sama mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että nämä tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Ja olen tänään jo useammin sanonut, että mitä tulee energiavarmuuteen, niin on tiettyjä asioita, jotka täytyy hoitaa lyhyellä aikavälillä, mutta sitten on asioita, jotka on järjestettävä pitkällä aikavälillä. On paljon asioita, joita olisi pitänyt ja olisi voitu tehdä jo huomattavasti aikaisemmin, mutta edellisen kaasukriisin jälkeen me vain yksinkertaisesti unohdimme sen, että nyt olisi pitänyt toimia. Puhun jälleen kerran infrastruktuurista. Infrastruktuuri tulee olemaan suuri haaste tässä lähitulevaisuudessa. Ja mitä tulee uudistuviin energialähteisiin, niin puhuin jo näistä älykkäistä verkoista. Ja jos me haluamme energiaa uudistuvista energialähteistä, niin silloin meidän täytyy myös kyetä tuottamaan tätä energiaa, mutta myös kuljettamaan sitä toisiin osiin Eurooppaa. Eli tämä energiapaketti on hyvin laaja. Ja olen puhunut siis näistä energialähteistä. Olen vakuuttunut siitä, että jos me haluamme vihreätä kasvua, niin silloin tämän 300 miljardin investointipaketista suuri osa pitäisi investoida siihen, että sisämarkkinat toimisivat paremmin ja huolehtisimme sitä kautta paremmasta kilpailukyvystä eh, energiamarkkinoilla ja että olisimme vähemmän riippuvaisia eh, tuonnista. Dank. Edustaja Cornelia Ernst. Kiitoksia. Edustaja Rotusek, tehän olette eh, yleistämisen mestari. Se on ihan hienoa, mutta olisi mukavaa, jos vastaisitte yhteen asiaan vähän konkreettisemmin. Minä annan teille kaksi vaihtoehtoa, voitte valita. Ensimmäinen on se, että talous- ja rahoituskriisin myötä monet jäsenvaltiot ovat vähentäneet tukia, joita äh, annetaan uusiutuvien energiamuotojen kehittämiselle. Tämä koskee Kreikkaa, Espanjaa, joitakin Itä-Euroopan maita. Siksi tukia on vähennetty, mikä on ollut haitallista ja kielteisesti vaikuttanut uusiutuvien energiamuotojen kehitykseen. Kysymykseni on, millaisiin konkreettisiin äh, aloitteisiin aiotte ryhtyä, jotta näissä jäsenvaltioissa tämä trendi saatetaan saataisiin käännettyä? Ja toinen kysymys on vähintäänkin yhtä tärkeä. Mitä aiotte tehdä, jotta saadaan ähm, hyväksyttävät äh, energiahinnat, erityisesti yksityistalouksille? Kiitoksia. Olkaa hyvä vastaus. Äh, res se äh, mogoče že ponavljam ampak. niin ikävä kyllä ehkä tässä toistan itseäni, mutta meidän energiamarkkinoittemme on toimittava paremmin ja ne toimivatkin paremmin, mikäli me parannamme infrastruktuuria ja laajennamme, rakennamme sitä. Ja me tulemme siinä onnistumaan. Se on kaiken pohja ja perusta, jotta me saamme parempaa ja halvempaa energiaa Eurooppaan. Tämä johtaa hintojen alanemiseen sekä yrityselämälle että kotitalouksille. Joten kuten te kysyitte, niin uudistuvien energialähteiden tukeminen on tärkeää, mutta sehän kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta kuten jo sanoin tässä aikaisemmin, niin energiavarmuus on asia, josta me varmasti saamme aikaan eurooppalaisen sopimuksen jäsenvaltioiden kesken. Ja Euroopan tasolla meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että voimme edistää uudistuvien energia, uudistuvia energialähteitä ja tukea niitä. Tämä on osa ratkaisua, kun me pyrimme saavuttamaan yhden näistä tavoitteista, jonka olemme tulevalle viidelle vuodelle asettaneet koska ihan vilpittömästi minä ainakin uskon siihen, että uudistuvat energialähteet ovat tärkeitä. Ei ainoastaan energiaunionille, vaan koko Euroopan unionille. Kiitoksia edustaja Peter Eriksson. Uh, that... Kiitoksia. Te olette sanoneet tänään, sanonut tänään, että suuri osa energiapolitiikasta on jäsenvaltioiden käsissä ja se on totta. Mutta myös Euroopan unionin käsissä on joitakin poliittisia välineitä ja minun kysymykseni kuuluu, aiotteko käyttää näitä poliittisia välineitä, joita komissiolla ja Euroopan unionilla vielä on. Esimerkiksi aikooko parlamentti ehdottaa korkeampia sitovampia tavoitteita uusiutuvien energiamuotojen eh, ja energiatehokkuuden suhteen. Komissio voi myös tehdä aloitteita. Oletteko valmis eh, vastaamaan kyllä Euroopan parlamentin vaatimukseen korkeammista ja sitovammista äh, ilmastotavoitteista vai aiotteko ähm, välttää tämän tälläkin kertaa? Uh, äh, najlipša. Kiitos äh, tästä kysymyksestänne. Tämän päiväisestä sanoistani on varmasti tullut hyvin selväksi, että ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet ovat hyvin tärkeitä ja meillä täytyy olla hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, jotka samanaikaisesti kuitenkin ovat saavutettavissa. Komissio ei voi toimia yksin. Me tarvitsemme yhtäältä parlamenttia ehdottomasti tueksemme ja toisaalta meidän täytyy saada jäsenvaltiot mukaan ja jäsenvaltiot yksimieliseksi siitä, että nämä tavoitteet hyväksytään. Joten siis jäsenvaltioiden täytyy olla samoilla linjoilla. Olen useampia kertoja tänään jo sanonut, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mutta samanaikaisesti meidän täytyy myös ymmärtää, mikä on realistista, kuinka paljon pelivaraa meillä on ja liikkumavaraa. Siksi minusta meidän täytyy tehdä jäsenvaltioiden kesken hyvää yhteistyötä, koska perustamissopimuksessaan sanotaan hyvin selkeästi, mitkä komission tehtävät ja oikeudet ovat ja mitkä ovat jäsenvaltioiden toimivaltuudet. Minä olen valmis vaatimaan korkeampia tavoitteita ilmastonmuutoksen kohdalla, koska uskon, että se on välttämätöntä. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy pitää mielessämme, että näiden tavoitteiden täytyy olla todellisia ja saavutettavia, koska ei ole mitään järkeä, että me määrittelemme hyvin kunnianhimoiset tavoitteet ja sitten emme voi toteuttaa niitä. Kiitoksia edustaja Roger Helmer. No, hyvää iltapäivää, Rova Bratusek. Ja varmaan tiedätte, että edeltävä teollisuuskomissaari Tajani puhui teollisesta verilöylystä Euroopassa johtuen energiahinnoista. Varmasti voitte tehdä jotain energiahintojen suhteen, verkoston, kilpailun, yhtysverkkojen kautta, mutta me tiedämme, että pääsyy tälle ongelmalle on se, että me olemme aivan liikaa sitoutunut kalliisiin e, ja e, ei toimiviin uusiutuviin energiamuotoihin ja päästökauppaan ja muuhun. Aiot oletteko valmiita siihen, että energiaintensiivinen teollisuus lähtee Euroopan unionista täysin ja vie työpaikat ja investoinnit mukanaan? Ja oletteko tietoisia siitä, että ne usein menevät eh, sellaisille alueille, joissa ympäristöstandardit ovat alhaisemmat? Joten samalla kun eh, tuhoatte työpaikkoja Euroopassa, niin samanaikaisesti saattaa olla, että myös maailmanlaajuiset päästöt lisääntyvät. Najlepša hvala, spoštovani poslanec, za to um, vprašanje. Niin, kiitokset äh, kysymyksestänne. Te olette kuulleet minun tänä päivänä jo usean kertaan sanovan sanan kilpailukyky. Ja haluan jälleen toistaa, että minä uskon, että vahvemmalla sisämarkkinoilla ja infrastruktuuriverkolla me saamme aikaan parempaa eh, energiavirtausta Euroopan unionissa. Ja sitä kautta me saamme sitten halvemmat energiahinnat eh, sekä yrityselämälle että kotitalouksille. Tämä on minusta tärkeää. Olen tästä täysin vakuuttunut ja uskon, että tietyissä jäsenvaltioissa on hyviä käytänteitä, jota kautta jäsenvaltioissa energioiden hinnat ovat laskeneet. Ja pääosaston, me olemme saaneet pääosastosta uusia lukuja esimerkiksi Sloveniassa, ja hinnat ovat laskeneet 30 prosentilla. Olen myös vakuuttunut siitä, että mikäli me haluamme jatkossa suojella ympäristöä ja säilyttää sen tuleville sukupolville, niin eh, silloin meidän täytyy investoida uudistuviin energialähteisiin. Tutkimu- meidän täytyy investoida tutkimukseen – ja sitä kautta ehkä saamme paremmin toimivia energialähteitä ja sitä kautta sitten eh, uudistuvien energialähteiden hinnat laskevat ja nehän ovat jo laskemassa. Ja olen täysin vakuuttunut myös siitä, että jos me vahvistamme sisämarkkinoita, niin eh, meidän yrityselämämme kilpailukyky paranee. Ja meidän on eh, investoitava uudistuviin energialähteisiin. Kiitoksia. Ja kolmannella kysymyskierroksella viimeinen puhuja on herra Jean-Luc Schaffhauser. Merci, madame. Kiitos, Rova Bratusek. Kysymykseni koskettelee teidän prioriteettianne. Oletteko te sitä mieltä, että sisämarkkinat ovat ainoat oikea keino ja että kilpailu on täydellistä vai onko teidän mielestänne aihetta järjestää toimia isänvaltioiden toimesta aivan senkin takia, että voidaan uudelleen sijoittaa energiantuotantoa sen avulla, kun puhutaan lyhyistä verkoista. Ehkä se voisi synnyttää paikallistyöpaikkoja, uusiutuvia energiavaroja voitaisiin käyttää ja voidaan saada myös parantaa energiaturvallisuutta ja energiariippumattomuutta. riippumattomuutta kun puhutaan näistä lyhyistä mm, verkoista, kun puhutaan myös verkkojen yhteenliittymisistä, kun puhutaan tästä kiertoenergiasta, joka on niin tärkeää komissiolle. Silloin kun puhutaan kansainvälistä kilpailusta, nämä maksavat vähemmän sähkön hinnassa, jos ajatellaan myös ajatella myös elintarviketeollisuutta. Voitteko ajatella tätä kiertoenergiaa myös tulevaisuudessa? Answer, please. Kiitokset ja sitten vastaus. Ja, uh, e, najlipša hvala za uprašanje. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Hyvä parlamentin jäsen. Minä olen vakuuttunut siitä, ja kolmas energiapakettihan on tämän tietyn pisteeseen asti myös taannutkin, että energia markkinoiden täytyy olla oikein säännellyt. Mutta tästä huolimatta olen myös vakuuttunut siitä, kuten olen sanonutkin Slovenian tapauksessa, että vielä on epäilyjä sen suhteen, tuleeko energiasta halvempaa Euroopassa. Minä olen vakuuttunut siitä, kuten tänään olen usean otteeseen sanonut, ja ehkäpä tässä nyt toistan itseäni, että mielestäni on erittäin tärkeää, että olemme tietoisia siitä, että vahvemmat sisämarkkinat ovat kaikille hyväksi. Tästä syystä ensi vuosina meidän tehtävämme tulee olemaan, että vahvistamme infrastruktuureja myös. Valitettavasti jotkut hankkeet ovat paremmin valmisteltuja tällä alalla kuin toiset, eikä näitä asioita voi yhdessä yössä hoitaa. Nythän me valitettavasti jälleen olemme kaasukriisissä tai kaasukriisi on ovellamme, kuten vuonna 2009kin, ja toivon, että toisin kuin silloin emme unohda, että on tarpeen äh, laajentaa infrastruktuurejamme. Kiitoksia. Madam Commissioner, Vice President. Kiitokset. Nyt annan sitten puheenjohtajan Nuijan äh, La Vialle ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Suika. Gospodžo Bratušek, puno ste spominjali diversifikaciju izvora dobave i mainitsitte useita kertoja, että energialähteitä pitäisi diversifioida. Minä uskoisin, että kaasuputki tuolta Adriamereltä lähtien voisi olla hyvin tärkeä, koska me voisimme saada kaasua esimerkiksi Azerbaidsenista. Haluaisin tietää, haluatteko te vähentää riippuvuutta venäläisistä kaasulähteistä? Meillähän on ollut hyvää yhteistyötä Venäjän kanssa. Mutta minä näin videon, jossa te lauloitte kommunistisia lauluja ja, ja la, lausuitte tällaisia anti-eurooppalaisia lausuntoja. Eikö nyt olisi aika katsoa eteenpäin ja unohtaa kommunismi? Najlepša hvala, da bom, hvala spoštovana poslanka, da bom lahko. Kiitoksia. Että minulla on nyt mahdollisuus myös puhua näistä asioista. Kerronpa lyhyen tarinan. Tuo eh, tallenne, jonka näitte, syntyi, kun juhlimme kansallispäivää. Se ei myöskään ollut ainoa laulu, jonka silloin eh, lauloi. Se oli fasismin vastainen laulu. Varmaan olette samaa mieltä kanssani siitä, että tällaisille arvoille perustuu myös Eurooppa. Siksipä minun ei tarvitse pyytää myöskään anteeksi tätä. Minä itse en koskaan ole ollut kommunistisen puolueen jäsen. mielenkiintoista on se, että kotopuolessa eh, minua syytetään eh, täysin päinvastaisista asioista, että olen liian EU-myönteinen, että kun olin pääministeri, eh, kuuntelin liian tarkkaan Brysselin neuvoja ja että minun olisi pitänyt vastustaa enemmän Brysseliä. Minä olen sitä mieltä, että Eurooppa on ainoa oikea tie valtioillemme ja minun valtiolleni ja siksi olenkin ylpeä siitä, että Slovenia on osa eurooppalaista perhettä. Mitä tulee mm, reittien monimuotoistamiseen, kyllä hanke, jonka mainitsitte, on todella tarpeen. Ja on totta, että tuo hanke tulee vähentämään riippuvuutta Venäjästä. Ja tämä eteneekin niin kuin on suunniteltu. Minä itse tuen myös tuota hanketta, jonka mainitsitte. Ja pidän sitä yhtenä hankkeista, joka vähentää riippuvuutta yhdestä tarjoajasta. Seuraavaksi kollega Gasparra. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, Rova Bratusek. Teille on annettu tärkeä tehtävä, jossa on kunnianhimoinen ja strateginen tavoite. Ja jos onnistumme siinä, niin se on eh, hieno tavoite, nimittäin energiaunioni. Siksipä eh, pyydän anteeksi, jos toistamme asioita ymmärtääksemme paremmin teidän politiikkanne ja erityisesti ne resurssit, joita aiotte tälle tärkeälle tavoitteelle antaa. Te puhuitte tärkeästä äh, osuudesta äh, näistä 300 miljardista investointeja, jotka, mm, josta komission puheenjohtaja puhui. Joten haluaisin tietää, millaisen osuuden äh, aiotte pyytää, miten aiotte hyödyntää rakennerahastoja miten aiotte ottaa mukaan investointipankin ja aiotteko antaa investointia Ei, ei, yksi sekunti. Nyt on komission ja sen ehdokkaalla puheenvuoro. Najlepša hvala za vaše um, uprašanje. Paljon kiitoksia Nämä hankkeet, joista sanomme, että ne ovat yhteisen edun mukaisia, niitä tällä hetkellä on 48. Ja ne ovat aina noin 40-50 miljardin arvoisia hankkeita. Suuri osa eh, rahoituksesta tulee liike-elämästä, investoijilta. Ja mitä tulee muihin hankkeisiin, niin minä aion tehdä kaikkeni, kuten jo sanoin, että saisin suuren osan näistä 300 miljardista näille hankkeille. En voi vielä sanoa mitään tästä prosenttiosuudesta, niin mutta olen vakuuttunut siitä, että vihreä kasvu on yhteinen tavoitteemme, että uudet työpaikat ovat yhteinen tavoitteemme. Luvutkin puhuvat sen puolesta, että energiapoliittiset hankkeet, eikä pelkästään infrastruktuurihankkeet, vaan myös energiatehokkuutta lisäävät hankkeet ovat niitä hankkeita, jotka luovat työpaikkoja ja vihreää kasvua. lisää rahoituslähde tai väline voitaisiin mahdollisesti löytää eurooppalaista kehityspankista, erityisesti kun kehitetään energiapolitiikkaa ja tämän puolesta aion toimia. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Dorman. Kiitos, kun on kysymys uusista energiamuodoista, kuten liuskekaasu, niin silloin voisi olla paljon tiukemmat ympäristönormit niin, että voidaan taata julkinen turvallisuus. Potocnik, ympäristökomission jäsen, sanoi, että liuskekaasua käytetään tietyissä osissa Eurooppaa, mutta se on myös huolenaihe, sihatti loppu. Ja nythän Esimerkiksi joissain jäsenvaltioissa äh, on tehty päätös siitä, että käynnistetään liuskekaasuprojekteja ja liuskekaasua tullaan äh, käyttämään ja sen vuoksi esimerkiksi äh, aalloista saava, saatu energia on jäänyt jalkoihin. Joten millä tavalla te voitte huolehtia siitä, että että eurooppalaisten terveys ja ympäristö asetetaan ensisijalle, kun on kysymys uusista energiamuodoista? Najlepša hvala za uprašanje. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Liuskekaasu on varmasti yksi vaihtoehdoista, joka meillä on. Itse voin sanoa teille, että olen vakuuttunut siitä, että kun on kyse siitä, päättääkö joko joku jäsenvaltio liuskekaasun puolesta tai sitä vastaan, niin se täytyy perustua hyvin yksityiskohtaisiin analyyseihin, erityisesti ympäristöarviointeihin. Komission tehtävänä on varmistaa, että kaikkia olemassa olevia ympäristöstandardeja noudatetaan – Minä itse en hyväksy sitä, että sanotaan, että voidaan tehdä aivan samoin täällä Euroopassa kuin on tehty Yhdysvalloissa. Meillä väestön tiheys on paljon suurempi. Tämä esimerkiksi on tärkeä argumentti, kun katsotaan millainen vaikutus tämän kaasun käytöllä on esimerkiksi mm, vesilähteisiin, joita meillä Euroopan unionissa paljon on. Kaikki tällaiset tutkimustulokset on oltava käytössä ennen kuin joku valtio päättää, ryhtyykö se liuskekaasua käyttämään vai ei. Tämä on Euroopan komission tehtävä ja siksi se on myös minun tehtäväni varmistaa, että että jos tätä vaihtoehtoa ryhdytään hyödyntämään jossain jäsenvaltiossa, eh, kaikkia ympäristöstandardeja noudatetaan. Ja komissio on tässä ryhtynytkin toimenpiteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Commissioner Designate Bratusek. Eh, kiitos Energiaunionin varapuheenjohtajana, miten te tulette varmistamaan pitkällä aikavälillä sen, että huolehditaan myös uudistuvista energioista ja tavoitteista, niin kuten teidän kirjassanne mainitsette? Millä tavalla me saamme eh, tämän mukaan energiamiksiin, koska komissio ei kykene antamaan meille nähtävästi minkäännäköisiä lukuja, mutta teollisuus tarvitsee niitä. Joten toivoisin erittäin selkeää viestiä tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. Uh, najlepša hvala za vaše uprašanje. Uh, Kot sam danes živeč... Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Kuten tänään olen jo usean otteeseen sanonut, on tosi seikka, että olemme Euroopassa liian riippuvaisia tuonnista. Me tuomme päivittäin noin miljardin arvosta energiaa. Jos haluamme vähentää tätä riippuvuutta ja uskon siihen, että niin haluamme tehdä, niin silloin meidän yhteisen tavoitteen täytyy olla, että että äh, varmistamme itse energiahuoltomme. Eihän Euroopassa ole puutetta uusiutuvista energialähteistä, siksi se onkin oikea tie. Äh, nyt palaammekin infrastruktuuriin. Infrastruktuuri on varmistettava, jotta äh, se energia, jota tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, pystytään myös kuluttajalle toimittamaan. Äly älykkäiden eh, sähköverkkojen rakentaminen on eh, asia, joka energiaunion puitteissa on ensi vuosina tehtävä niin, että uusiutuvien energiamuotoja voidaan tehokkaammin käyttää. Kuten tänään olen jo sanonut, tavoitteet te Eurooppa 2020 tavoitteet saavutetaan ja 2030 tavoitteet todennäköisesti myös. Ja ensimmäinen ehdotus on se, että uusiutuvien energiamuotojen osuutta nostettaisiin 27 prosenttiin, mutta kuten tänään olen jo usean ottanut sen sanonut, Energiasekoituksen luominen on jäsenvaltioiden tehtävä, mutta kaikkien jäsenvaltioiden on oltava tietoisia siitä, että vain yhdessä voimme savoittaa yhteisen tavoitteemme. Ja seuraavaksi kollega Ristia Baun. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Haluan puhua Garonen äh, ydinvoimalasta. Se on kaikista vanhin Espanjassa. Se on sijoitettu hyvin lähelle suurta asumuslähi, lä, asuinlähiötä Burgosin alueella vähän aikaa sitten Belgiassa suljettiin ydinvoimalla, koska se oli vanhentunut kesäkuussa jo, mutta nyt se suljettiin kesäkuussa, mutta yritys pyytää sitä uudelleen tavattavaksi ja hallitus tukee sitä. baskia hallinto taas vastustaa uudelleen avaamista. Eli tässä heitellään palloa puolelta toiselle, mutta tässä on kyse ihmisten terveydestä ja ympäristökysymyksistä. Me, eh, aiotteko te pyytää sitä, että kaikista vanhimmat eh, vaaralliset ydinvoimalat suljettaisiin? Aiotteko te toimia siten? Toinen asia, kun direktiivissä tai ainakin priorisoidaan uusien tekniikoiden käyttöä ja energiantuotannossa. Mitä konkreettisia ehdotuksia tai aiotte tulla tekemään, jotta voidaan kasvattaa prosenttilukua näiden esimerkiksi jätteiden, jätteiden käsittelyssä, joiden, luku, joiden määrä vain kasvaa EU-ssa tällä hetkellä? Za uprašanje. Paljon kiitoksia. Tehän puhuitte nyt ihan konkreettisesta ydinvoimalasta. Siitä en nyt voi paljoakaan sanoa, koska en tunne tätä konkreettista tapausta. Mutta tietenkin aion äm, selvittää asiaa. Ja jossain toisessa yhteydessä voin kertoa teille enemmän tästä konkreettisesta ongelmasta. Kuten olen jo sanonut, komission tehtävä on varmistaa se, että Euroopan ydinvoimalat ovat turvallisia. Tietääkseni tehdyt stressitestit ovat osoittaneet, että ydinvoimalat ovat turvallisia. On myös totta, että Euroopassa on tietty määrää vanhempia ydinvoimaloita ja niiden turvallisuus on tarkistettava säännöllisesti. Siksipä mielestäni onkin eh, niin tärkeää investoida tutkimukseen ja kehitykseen. Sanoitte sen itsekin, eh, kun puhuitte jätehuollosta. Meillä on myös ongelmajätteitä, pitää pohtia, voidaanko niitä käyttää ilman, että siitä syntyy haittoja ympäristölle. Siksi on tärkeää, että tällä alalla tutkimusta harjoitetaan edelleen. Se, mistä minä olen vastuussa, mistä komission vastuussa nimittäin ydinturvallisuus, niin tiedot osoittavat, että me ovat turvallisia, mikä on erittäin tärkeää. Ja seuraavaksi edustaja Janik ja Jadu. Madame. Kiitos puheenjohtaja. Rouva Bratuse kysymykseni koskee kiinalaista polkumyyntiä aurinkopaneeleissa. Me komission tutkimus on osoittanut, että kiinalaisten tuotteiden hinta on puolet siitä, mitä eurooppalaisten tuotteiden. Meidän hallituksemme on taistellut muiden hallitusten kanssa, että voitaisiin mm, todella vastustaa näitä dumppausmääräyksiä, vastustaa tätä polkumyyntiä, joka on todella tappanut eurooppalaisen tuotannon ja teollisuuden haaran. Te sanoitte, että te aiotte puolustaa eurooppalaista teollisuutta nimenomaan, kun on kyse energiateollisuudesta. Komission avulla aiotteko te todella puolustaa tätä aurinkopaneeliteollisuutta vai teettekö niin kuin komissio on tehnyt viime aikoina nimenomaan – niiden maiden vaikutuksen alaisina, joista Slovenia on yksi, että toimitaan siten, että koko teollisuuden ala katoaa, jotta voimme miellyttää kiinalaisia kumppaneitamme. Kiitos. Ja, äh, najlepša hvala najprej seveda tudi za... Äh... Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Tämä on samankaltainen kysymys, jonka olen kohdannut kotona, kun oli vielä pääministeri. Ja me tuimme uusiutuvia energiamuotoja, aurinkoenergiaa, josta te puhuitte. Mielestäni on tärkeää, että me puolustamme talouttamme. On tärkeää, että yritämme tukea sitä, mutta tietenkin kaikkien näiden toimien täytyy olla kansainvälisten markkinoiden sääntöjen mukaisia. Tämä koskee minua, mutta se koskee myös muita komission jäseniä. En minä tähän voi paljon lisätä tähän vastaukseen. Grazie. Adesso... Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Piernikola Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja ehdokas. Äh, muutama puheenvuoro sitten yksi kollega kysyykin jo ydinvoimasta ja te tais vastasitte jälleen kerran, että jäsenvaltiot voivat itse päättää äh, energiasekoituksesta. Minä olen täällä, varapuheenjohtaja, täällä. Tällä, minä jatkan. Eh, nyt eh, minä haluaisin vielä kerran eh, täydentää tuota kysymystä ja puhua ydinjätteestä, mutta pyytäisin, että ette sano, että teette kaikkenne, jotta jotta voitaisiin varmistaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen ydinjätteiden jätteet. En tiedä, missä maailmassa te asutte, mutta minun maailmassani eh, on korruptiota ja olen varma, että osa näistä ydinjätteistä eh, kaivetaan jonnekin eh, maahan, missä kansalaisia asuu. Joten millaisiin toimenpiteisiin ajatte ryhtyä, jotta mm, voitaisiin luopua ydinvoimasta energiasekoituksessa? Najlepša hvala. Kiitos. Niin kauan kuin jäsenvaltiot ovat itse vastuussa energian miksinsä määrittelemisestä, ja näinhän on, ja se on ihan perustamissopimusten mukaista. Eli jos me lähdemme eh, sitä nyt eh, tavallaan näpelöimään, niin silloinhan me joutuisimme avaamaan koko perustamissopimuksen. Ja samoin äh, ydinenergian äh, rahoittaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ihan täysin perustamissopimuksen mukaisesti. Euroopan äh, unionin tehtävä on huolehtia siitä, että valvomme ydinvoimaloiden toimintaa, että ne toimivat oikein ja hyvällä tavalla. Ja asiantuntijat ovat sitä mieltä, että stressitestit ovat osoittaneet, että eurooppalaiset ydinvoimalat ovat turvallisia. En ole itse käynyt katsomassa näitä tietoja, mutta nämä ovat nyt asiantuntijoiden antamia tietoja. Ja tämä on se asia, mistä meidän täytyy huolehtia Euroopan tasolla. Se on Euroopan komission tehtävä. Tämä on tosiasia, jonka perustamissopimus määrittelee. Nimittäin jäsenvaltiot ovat vastuussa ja saavat itse päättää, kun ne määrittelevät oman energiamiksinsä. Jean Marinescu. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Marian Jean Marinescu. Commissioner designate. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas mainitsitte eh, useaan otteeseen, eh, että Yksi tärkeä prioriteettini on energialähteiden monipuolistaminen. Minä haluaisin ymmärtää tätä vähän paremmin, koska te pääministerinä mielestäni teitte juuri päinvastoin. Te tuitte South Streamia, Nabukkoa vastaan, joka on eurooppalainen hanke, ja tällä tavoin lisäsitte riippuvuutta venäläistä kaasusta, Euroopan unionin riippuvuutta venäläistä kaasusta. Joten jos teistä tulee komission jäsen, niin mikä on teidän asenteenne South Streamia kohtaan ja mikä on teidän asenteenne Nabukkoa kohtaan? Ja nyt haluaisin selkeän vastauksen, en tällaista propagandavastausta. Kiitos. No, toivon mukaan nyt kykenen vastaamaan selkeästi. Nabuko olisi ihan hyvä projekti Euroopalle, kun vahvistetaan riippumattomuutta yhdestä toimittajasta. Komissio ei tehnyt mitään. Investoijat päättivät, että tämä projekti ei nähtävästi ollut investoijille tarpeeksi mielenkiintoinen. Ja ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä projekti on nyt valumassa hiekkaan, eikä tämä johdu komissiosta, vaan investoijista. Ja sitten South Stream, totta. Silloin me saamme kaasun samalta toimittajalta ja olemme silloin riippuvaisempia, mutta kuitenkin toimitusvarmuus paranisi ja sehän on myös meidän tavoitteemme. Ja minä tulen kuitenkin huolehtimaan aina siitä, että kaikkia projekteja koskevat samat säännöt myös South Stream-projektia. Kaikki eurooppalaiset säännöt on täytettävä ja niitä on kunnioitettava. Tätä minä olen pääministerinä puoltanut ja niin tulen tekemään myös Euroopan komission varapuheenjohtajana. En minä ole millään muulla tavalla toiminut tässä. Zorinho Carlos. Kiitoksia seuraavaksi kollega Carlos Zorinho. Eh, indigitada. Energia ja e informaatio on... Hyvä komission jäsenehdokas, energia, informaatio ovat tänä päivänä tulevaisuuden asioita, mutta ne ovat kaksi yhteen liittyvää realiteettia. Haluaako Eurooppa olla ensimmäinen, kun puhutaan järkevistä, älykkäistä järjestelmistä ja haluaako se olla yhtenä linkkinä energiavarmuudessa. Meillä pitää olla hyvä strategia, meillä pitää olla hyvät säännöt, mitkä ovat tavoitteet, mitkä ovat unionin keskeiset tavoitteet energiapolitiikassa, mikä on teidän strategianne, mikä on teidän näkemyksenne televiestinnästä tulevaisuudessa, kun puhutaan energia-alasta. Oletteko te sitä mieltä, että tämä voisi vaarantaa eurooppalaisen energiavarmuuden? Nämä yritykset tulevat hoitamaan tietoja kulutuksesta. Näin, se on nyt hyvin säänneltyä kansallisella tasolla. Miten te aiotte jatkossa aiot valvoa tätä prosessia kokonaisvaltaisesti siten, ettei tule uhkia luottamuksellisuuteen, kun puhutaan kansalaisten asemasta energiamarkkinoilla? Uh, ja, uh, niin, kiitos tästä kysymyksestä. Me olemme tänään käyttäneet hyvin paljon aikaa infrastruktuuriin ja siihen, että se on tärkeä Euroopan unionille ja että infrastruktuuria tulisi vielä edelleen rakentaa ja laajentaa. Ja toistan vielä kerran, että jos me haluamme toteuttaa meidän perusvisiomme, nimittäin Euroopan energiaunionin vahvistaminen ja selkeät tavoitteet ilmastonmuutospolitiikassa, niin silloin meidän on mahdollisimman nopeasti rakennettava ja vahvistettava sisämarkkinoita. Ja luonnollisesti samanaikaisesti arvojäsen hän puhui hardwareista, eli tarkoitti sillä nähtävästi infrastruktuuria. Ja hardwaren lisäksi tarvitsemme myös softwarea, eli selkeitä sääntöjä, joille meidän sisämarkkinat perustuvat ja joiden pohjalta ne toimivat. Ja nämä kaksi asiaa ovat meidän tehtävämme meidän täytyy huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat ja sillä tavalla me voimme sitten saavuttaa tärkeimmät tavoitteemme energiaunionin puitteissa. Olemme niin, että olisimme vähemmän riippuvaisia ja meillä olisi halvempaa ja puhtaampaa energiaa. Kiitoksia seuraavaksi kollega Tuotanovski. Vážená Kiitos Máte vysokou prioritu obnovitelným zdrojům. Teidän vastauksessanne me kuulemme paljon teidän prioriteeteistanne liittyen uudistuviin energioihin ja te haluatte enemmän uudistuvia energioita energiamiksiin. Mutta monille jäsenvaltioille ydinenergia tai fossiiliset polttoaineet ovat vielä hyvin tärkeitä, kuten esimerkiksi hiili. Joten tässä on nyt aikamoinen paradoksi. Me ilmoitamme tiettyjä intressejä, mutta talous työntää meitä toimimaan eri tavalla. Tämän päivän talous ei salli sitä, että me nopeasti rakentaisimme näitä kestäviä äh, resursseja. Joten se, mistä te puhutte, onko se ylipäätään realistista? Ehkä meidän pitäisi olla realistisempia tässä energiasektorikeskustelussa. Najlepša hvala. Uh, jaz pravzaprav danes uh, celotno zaslišanje poudarjam, da moramo biti ambiciozni. Niin, koko tämän kuulemisen ajan olemme koko ajan painottaneet sitä, että meidän täytyy olla realistisia, mutta myös todellisia. Jos meillä on liian uh, kunnianhimoisia hallitu, äh, liian kunnianhimoisia tavoitteita, joita emme voi saavuttaa, niin silloinhan me tavallaan äh, luomme turhia harhakuvia, eikä mitään toteuteta nopeasti. Joissa jäsenvaltioissa käytetään enemmän fossiilisia polttoaineita kuin toisissa. Ja joissa jäsenvaltioissa käytetään enemmän uudistuvia energialähteitä tässä energiamiksissä. Minä uskon, että samoin kuin uskon, että neuvosto on tästä yhtä mieltä, että 27 prosenttia energiamiksistä pitäisi olla uudistuvia energia, energioita. Ja uskon, että tämä on ihan täysin toteutettavissa. Samanaikaisesti kuitenkin fossiilisten polttoaineiden käytössä pitäisi kehittää uusia teknologioita niin, että nämä energialähteet saastuttaisivat vähemmän ympäristöä. Mutta nämä energialähteet, jotka saastuttavat enemmän, emme me niitä tuosta noin vain nopeasti voi korvata uudistuvilla energialähteillä. Me tarvitsemme tutkimusta ja kehitystä myös tällä sektorilla niin, että voimme huolehtia siitä, että puhtaalla tavalla tai puhtaammalla tavalla käytettäisiin myös fossiilisia polttoaineita. Mitä tulee sitten ydinenergiaan, minusta minä ihan juuri kerroin näkemykseni ja selitin, millä tavalla me voimme työskennellä unionin tasolla, eli turvallisuusasioissa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Mliner. Poštovana gospa kandidatka za podpredsjednico. Predsednik Juncker vam je Kiitoksia. Arvoisa eh, ehdokas toimeksiantokirjeessä ne eh, Juncker sanoi, että teidän täytyy koordinoida useita komission jäseniä ilmastosta, eh, energian sisämarkkinoista, yrittäjyydestä, pk-yrityksistä, ympäristöstä, kalastuksesta, maataloudesta, maaseudun kehittämisestä eh, ja tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavat komission jäsenet me olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on valtaisa haaste. Minun kysymykseni teille on, miten aiotte varmistaa sen, että koordinointi onnistuu. Pala za vaše uprašanje. Kiitokset kysymyksestänne. Tämä on todellakin suuri haaste, ei vain minulle, vaan koko komissiolle. Se, että tavallaan nostetaan tämä koko asia pystyyn ja osoitamme ja näytämme, kuinka tässä pitää toimia ja osoitamme, että tämä voi toimia. Oman roolini näen, kuten ihan aluksi sanoin, oma roolini näen siinä, että nämä eri alueiden erilliset tavoitteet voidaan yhdistää, ettei käy niin, että eri alueiden tavoitteet törmäävät. Ja ne kokemukset, joita minä olen kerännyt pääministerinä, neljän puolueen koalition pääministerinä, joka on todellakin ollut hyvin vaativaa, varsinkin kun on pitänyt saada aikaan sopimuksia – niin alussa vaikutti siltä, että oli täysin mahdotonta saada asiat hoitumaan. Mutta ne kokemukset, jotka minulla oli toimiessani pääministerinä, auttavat minua komission varapuheenjohtajana, mikäli te minut nimitätte. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Grzib. Dziękuję panie przewodniczący pani desygnowana e, komisarz. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä rouva komission jäsenehdokas. Minä olen täällä, täällä päin. Te sanoitte, että olette hyvin kiinnostunut kolmannesta energiapaketista, painotitte paljon vält- infrastruktuurin välttämättömyyttä sisämarkkinoille. Onko tämä paketti teidän mielestänne riittävä, että kaikki investoinnit ovat riittäviä silloin, kun ovat välttämättömiä? Sieltä on öljyputkia, energiaverkkoja. Euroopassahan on vielä paljon paikkoja, jotka ovat täysin eristyksissä pelkkää erämaata energiavarmuutta ajattelen haluaisin sanoa vielä seuraavan asian. Oletteko te sitä mieltä, että voitaisiin antaa poikkeuksia niille ratkaisuille, jotka näkyvät paketissa, jos ajattelemme vaikka South Streamia? Minä haluaisin tietää, mikä on teidän mielipiteenne siitä, kun halutaan kieltää kaasuvienti, koska meillä on kieltoja, venäläisiä kieltoja jotka siis suuntautuvat sinne päin. Kiitokset äh, kysymyksestänne. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy täytäntöön panna tämä energiapaketti. Ja se täytyy täytäntöön panna sataprosenttisesti, täysin. Kaikissa maissa, ilman mitään poikkeuksia, Ja investointien kohdalla, myös South Streamin kohdalla, kaikkien kohdalla tulee olla samat säännöt poikkeuksetta. Minä puhuin tuossa juuri hardwareista ja softwareissa. Hardware on investoinnit ja software ovat nämä selkeät säännöt, eli sisämarkkinoiden toiminta. Sitä kautta me tarvitsemme selkeät säännöt, mutta meidän täytyy ennen kaikkea huolehtia siitä, että markkinat toimivat. Ja meidän täytyy viedä sisämarkkinat päätökseen. Olen myös vakuuttunut siitä, että Eurooppa Euroopan pitää viedä päätökseen energiaunioni puhumalla yhdellä äänellä silloin, kun puhutaan ulkomaalaisten neuvottelukumppaneiden kanssa. Ja samalla olen myös sitä mieltä, että minusta olisi ihan oikein, että puhumme yhdellä yhteisellä äänellä myös Venäjän kanssa. Ja Euroopan unionin sisällä meidän täytyy myös sopia, kuinka me toimimme ja millä tavalla me reagoimme. Tämä on äh, ainoa oikea tie, jota voimme kulkea, mikäli me haluamme olla vahvempi neuvottelukumppani koska äh, jokainen jäsenvaltio yksin on huomattavasti herkempi kuin yhdellä äänellä puhuva äh, Euroopan unioni. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Nans. Right, of course, Olette tietenkin aivan oikeassa siinä, että meidän täytyy puhua yhdellä äänellä monissa asioissa. Olen täällä. Puhuitte paljon saavutettavista tavoitteista. Kuten tiedätte, Euroopan unionin on, on tehnyt pitkälle menevän sitoumuksen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja näin on aivan oikein. Te olisitte pääneuvottelija Euroopan unionissa ilmaston ilmastonmuutossopimuksissa, COP-neuvottelut ja Pariisin 2015 neuvottelut. Jos ymmärrätte tämän tavoitteen, niin voitteko antaa meille hiukan lisää luottamusta siinä, että olette tämä pääneuvottelija, niin annatteko meille yhden ihan selkeän tavoitteen ja miten aiotte sen saavuttaa? Uh, najlepša hvala. Spremembe na področju muutos ilmaston alalla. Eli siis ilmastonmuutokset merkitsevät meille suurta haastetta. Ei ainoastaan Euroopalle tietenkään, vaan siis koko maailmalle. Minä jo aikaisemmin sanoin, että nyt on korkea aika huolehtia siitä, että ensi vuonna Pariisissa vuoden 2015 loppupuolella määrittelemme sitovat tavoitteet ilmastonmuutokselle. Sitovat tavoitteet, jotka eivät koske ainoastaan Eurooppaa. Niin voin vakuuttaa, että me tulemme ponnistelemaan viimeiseen asti tässä ja uskon, että me onnistumme. koska mitään konkreettisia tavoitteita ei vielä ole määritelty, niin voin vain puhua niistä luvuista, joiden puolesta me ponnistelemme Euroopassa. Kysymys on luvuista, joihin USA esimerkiksi voisi liittyä. Ja yhdessä me voisimme sitten huolehtia siitä, että ympäristö ainakin pysyy samalla tasolla kuin tänä päivänä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että myös muut maat ymmärtävät, että nämä tavoitteet ovat tärkeitä. Ja olen erityisen iloinen siitä, että se markkinamekanismi, jota me Euroopassa käytämme, eli päästökauppamekanismi, on joka tapauksessa oli mikä oli positiivinen ja sitä kautta saavutamme ympäristötavoitteet. Ja kiinalaisten mielestä päästökauppajärjestelmä on myös hyvin mielenkiintoinen. Ja meidän pääosastomme työntekijät ovat jo tukeneet ja auttaneet kiinalaisia tässä, olleet sinne paljon yhteyksissä ja ehkäpä sitten tätä kautta myös muut maat miettivät, millä tavalla puuttua ilmasto-ongelmiin. Seuraavaksi edustaja Herbert Roil. Hyvä Rova Bratusek, te esitit, me esitimme useita kysymyksiä energiaunionista, ne olivat usein samankaltaisia, sitten vastasitte samankaltaisesti, e, se ei ollut mikään yllättävä asia. E, sitten oli epäilyksiä teidän poliittisesta elämästänne, vastasitte niihin, ja nyt lopuksi sanoitte, että Euroopan täytyy puhua yhdellä äänellä sisälle päin, mutta myös ulospäin, esimerkiksi Venäjää kohti ja muita kohti No miksi te olette sitä mieltä, että juuri te äh, teidän pätevyyksillänne olette äh, kyvykäs äh, tähän tehtävään? Mitkä ovat teidän pätevyytenne, jotta nämä asiat voitaisiin toteuttaa. Se, että ette anna joka kysymykseen eri vastausta on mielestäni ihan hyvä asia, koska se tarkoittaa, että te vaihda linjaanne aina viiden minuutin välein. Ja, uh, najlepša hvala, spoštovani uh, poslanec. Hyvä parlamentin jäsen. Jos haluamme olla vahvempia, niin silloin meidän täytyy olla yhtenäisiä, kun puhumme kolmansille maille. Tämä on mielestäni tärkeää, siksi olen sitä korostanut niin paljon viimeisen puolentoista vuoden aikana minä olen no, täytynyt kovasti taistella sen puolesta, että kansainväliset rahoitusmarkkinat tunnistavat sen, että Slovenia ei äm, ole maksukyvytön, vaikka kaikki tiedotusvälineet kotimaassa ja ulkomailla olivat vakuuttuneita siitä, että Slovenia mm, menee polvilleen. Mutta konkreettisin toimin minun oli osoitettava, että se mitä sanon, sen myös teen, niin aion tehdä myös komission varapuheenjohtajana, mikäli minulle tämä mahdollisuuden suotte. Toiseksi, en minä täällä tietenkään ole yksin. Kollegani, äh, komission jäsenet ja myöskin komission puheenjohtaja. Me tulemme aina tekemään yhteistyötä ja toimimaan yhtenä rintamana. Tärkeämpää kuin se, kuka keskustelee kenenkin kanssa mistä, on se, että että me komission sisällä puhumme samaa kieltä. jotta välillämme ei ole eroavaisuuksia. Herra Junckerin esittelemä komission uusi työmenetelmä tulee sen mielestäni myös takaamaan. Olen vakuuttunut siitä, että se kokemus, jonka äh, olen kerännyt viimeisen puolentoista vuoden aikana, jolloin johdin Slovenian hallitusta äh, tuona hyvin vaikeana aikana, tulee auttamaan minua työssäni. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Poš. Burno leto. Potem, ko ste kot politično neiskušena pristala na položaju predsednice vlade, je vaše ekipi uspelo dokaj stabilizirati. Paljon kiitoksia. Olette selvinneet hyvin vaikeista vaiheista Sloveniassa. Olette, onnistuitte vakauttamaan tilanteen, mutta sitten jouduitte eroamaan. Tähän eroon ei olisi syytä, jos ette olisi eronnut, niin silloin olisitte ollut ihan luonnollinen ehdokas. Mutta sitten on outoa, että että vaikka ette oletkaan luonnollinen ehdokas, niin teidät kuitenkin valittiin. Tämä hetkin hallitus ei teitä tue, joten mitä tapahtuu, jos teidän nimityksessänne, nimityksessänne löytyy virhe nimitysmenettelyssä? Mitä sitten tapahtuu? Valitaanko uusi ehdokas? Najlepša hvala, da Kiitos. Niin, kiitos, että jälleen kerran, vielä kerran saan mahdollisuuden selittää teille tämän menettelytavan Sloveniassa. Olen vakuuttunut siitä, että kysymys on lähinnä ollut sisäpoliittisesta pelistä. Sloveniasta lähetettiin Brysseliin luettelo, jossa oli kolme, kolmen ehdokkaan nimet. En minä tiedä, minkä listan te olette nähneet, mutta on vain yksi. Se on se, joka lähetettiin ja se on se, jonka hallitus lähetti. Ja siinä oli kolme nimeä ja yksi niistä nimistä oli minun nimeni. Ja puheenjohtaja Juncker teki sitten päätöksensä. Hänellä oli hänellä olisi ollut mahdollisuus valita siltä listalta joku toinenkin nimi. Siellä oli toinen nainen ja mies tällä listalla vielä. Eli tässäpä se, mitä tästä on sanottavaa. Eli no en tiedä mikä on tilanne muissa maissa, mutta Sloveniassa ei tämä ollut mikään ongelma. Ei se ollut mikään ongelma. Se, että on yksi poliittinen tehtävä ja siitä siirtyy toiseen poliittiseen tehtävään. 20 vuotta Sloveniassa on näin tehty. Eli siellä on nyt tiettyjä sisäpoliittisia ongelmia ja sen vuoksi asiat nyt mutkistuivat mutta kuten sanoin, en koskaan, en koskaan ole ollut napit vastakkain viranomaisten kanssa. En minä ole rikkonut lakia ja minä nimenomaan vastustan ja taistelen korruptiota vastaan ja olen ponnistellut kovasti korruptiovastaisessa taistelussa ja olen tukenut poliisia ja, ja tällaista antikorruptiokomiteaa niin, että ihmiset myös tietäisivät, kuinka täytyy tehdä, jos tällaista ilmenee. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Elisabeth Köstinger. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Brat, Rova Bratus, ette vastanneet tähän edelliseen kysymykseen. Kysymys kuului ähm, luovutteko tehtävästänne, jos nämä korruptiosyytökset osoittautuvat todeksi, eli vastatkaa kyllä tai ei. Ja toinen kysymys liittyy näihin valtion takuisiin. 17 miljardia puntaa uutta ydinvoimalaa varten Isossa Britanniassa ja tätä uutta syöttömaksua varten, joka on 25 vuotta voimassa, vaikka tarvitaan uusiutuvia energiamuotoja. Mitä mieltä olette tästä kilpailun vääristämisestä, miten tämä sopii yhteen teidän tavoitteidenne kanssa. Kyllä energiasekoitus on jäsenvaltioiden tehtävä ja tässä on kyse tuista, jotka ovat perusteettomia. Ehkä voisitte nyt vihdoinkin vastata suoraan, eikä aina vaan kierrellä. Uh, najlepša hvala. Mislim, da sem tudi prej uh, odgovorila, da No, minusta minä olen ollut hyvin selkeä. Kyllä te tiedätte, kuinka täytyy toimia politiikassa, jos rikkoo lakia. Mutta siitä huolimatta minä vielä kerran haluaisin painottaa, että tässä tilanteessa yksikään toimielin ei ole todennut, että tässä olisi kysymys minkään näköisestä korruptiosta. Huolimatta siitä, mitä kaiken näköistä täällä nyt viime päivinä on puhuttu. Tämä on kaikki, mitä minä tästä voin sanoa. Olen keskustellut antikorruptiokomitean kanssa ja komitean puheenjohtajalta sain tämän keskustelun aikana vakuudet siitä, että minua kohtaan henkilökohtaisesti ei ole käynnissä minkään näköisiä menettelyitä. Tämä oli se ensimmäinen asia. Toisekseen ydinvoimalat. Minä kerroin, mikä minun mielestäni on Euroopan komission tehtävä – ja kaiken valtion tuen täytyy olla sääntöjen mukaista. Valtion, tuki, valtion tukea ei saa antaa sääntöjen vastaisesti. Ja tässä konkreettisessa tilanteessa mainitsitte 17 miljardia. No, en tiedä, en tunne koko tapausta. Mutta selvitän, etsin, mitä tässä on käynnissä. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kolla äh, Mirjam Dalli. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. ehdokas, minä todellakin haluaisin nyt tähän konkreettisia vastauksia, joten minä keskityn nyt erääseen tiettyyn aiheeseen, nimittäin jäsenvaltioihin, jotka ovat energia-alalla eristäytyneitä. Neuvoston päätelmät 2011 ja sen jälkeiset päätelmät sanovat, että vuoteen 2015 mennessä yksikään EUn jäsenvaltio ei saa olla enää erossa EUn sähkö- ja kaasuverkosta, mutta en ole lähelläkään tätä tavoitetta, jotka mikä on teidän visionne näille jäsenvaltioille, jotka ovat täysin eristäytyneitä näistä verkoista ja miten tämä tavoite saadaan. Maltalla äh, on äh, hanke liittyen kaasuverkkoihin. Tähän varten tarvitaan EU-rahoitusta ja teknistä tukea. Mitä aiotte tehdä, jotta nämä hankkeet saadaan mahdollisimman pian toteutettua? Ja kolmanneksi meillä on tämä TEN-asetus, jonka mukaan jäsenvaltion täytyy antaa lupa kolme ja puolen vuoden sisällä. Miten varmistatte, että tämä lainsäädäntö pannaan täytäntöön? Ja, eh, pravzaprav se danes eh, celo zaslišanje vrtimo okrog eh, infrastruktuuri. Koko tässä kuulemisessa tai koko tämän kuulemisen ajan on puhuttu infrastruktuuriprojekteista ja minusta Euroopassa on kaksi suurta ongelmaa. Yksi on, ovat saaret, jotka tekin mainitsitte, on hankalaa nopeasti parantaa tilannetta. Mutta toisaalta minusta me olemme menettäneet monta mahdollisuutta vuoden 2009 jälkeen. Energiavarmuus strategiassa on luetteloitu 33 projektia, jotka ovat ne kaikkein välttämättömimmät, jotka on toteutettava, jotta parannamme infrastruktuuriamme. Luonnollisesti tämä on kaikki nähtävä myös näiden ongelmien valossa. Ja se on meidän tehtävämme. Samanaikaisesti me olemme myös tehneet lupauksia siitä, että ne projektit, joita ei ole vielä valmisteltu tai edes käynnistetty, niin me voimme käynnistää ne nyt tästä lähtien, tästä päivästä, koska eihän mitään voida takautuvasti parantaa eikä projekteja voi toteuttaa välittömästi. Niitä valmistellaan sitten, kun niitä valmistellaan. Ja ne on valmisteltu niin pitkälle, kun on tehty. Ja minä tulen itse käyttämään hyvin paljon aikaa ja energiaa siihen, että nämä projektit saadaan aikaan. Ja nehän kuuluvat energia- toimitusvarmuuden puitteisiin ja sen vuoksi ne on toteutettava. Ymmärrän, että energiatoimitusvarmuus on erityisen eh, riippuvaista infrastruktuuriprojekteista. Adesso. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Spiraki. Thank you, Chairman. Allow me to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin selittää, että että todella tämä kysymys on minulle tärkeä, koska se on periaatekysymys. Hyvä varapuheenjohtaja ehdokas vuonna 2014 parlamenttivaaleissa Sloveniassa Teidän kampanja oli täynnä EUn vastaisia äh, mottoja. Äh, ensin äh, sanoitte niin Sloveniassa ja nyt tulette tänne Brysseliin ja sanotte, että pelastitte Euroopan Slovenian ongelmilta. Voitte tietenkin muuttaa ajattelutapani yö mm, yli Tämä kommunistinen laulu on antifasistinen. Mielestäni se on myös lausunto Euroopan arvoja vastaan. Osallistuitte myös Euroopan vastaiseen tapahtumaan maan, jossa laulettiin muun muassa Eurooppa on varas joukko. Onko tämäkin antifasistinen laulu? Mm, ja oletteko todella varma, että olette oikea henkilö tähän tehtävään? Ja toisaalta haluaisin kysyä teiltä, uskotteko todellakin, että teidän henkilökohtaiset ajattelutapanne ovat sopivat roolin varapuheenjohtajana? Ja, najlepša hvala za vprašanje in možnost, da bo... Kiitos kysymyksestänne ja mahdollisuudesta vielä kerran vastata tähän kysymykseen. Ensinnäkin. Tällaisten väittämien täytyy perustua tosiasioihin. Minä en ole koskaan kirjoittanut, saatika sanonut asioita, joiden pohjalta minua voitaisiin kutsua antieurooppalaiseksi. Minä olen ylpeä sitä, että olen slovenialainen ja eurooppalainen ja olen myös ylpeä siitä, että Slovenian pääministerinä onnistuin luovimaan maamme taloudellisten syvimpien kriisien karikoiden ohitse ilman apua. Slovenia ratkaisi itse omat ongelmansa, koska onhan se niin, että ongelmien ratkaisu toisissa maissa koituu jokaisen eurooppalaisen kustannukseksi. Se, mitä me meillä teimme, oli vaikeaa, mutta sillä tavalla me myös pelastimme paljon. No, niin te sanoitte, että olin läsnä tapahtumassa, jossa vietettiin kansallista juhlapäivää. Koko Slovenian poliittinen johto oli paikalla tuossa juhlassa. Ja tämä laulu, jota minä lauloin, minä juuri sanoin, että se on antifasistinen laulu. Ja emmeköhän liene samaa mieltä siitä, että Eurooppa perustuu samoille arvoille. Joten ei minun tarvitse keneltäkään pyydellä anteeksi yhtään mitään. Kofod. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kofod. Thank you so much, um, Mrs. I'm here. Kiitoksia, edustaja Bratusek. Äh, teillä on erittäin tärkeä salkku alku. Ja äh, haluaisin todellakin ymmärtää, mitä aiotte tehdä, ja jos teitä tulee komission jäsen. Toimeksiantokirjassa niin sanotaan ihan selvästi, että teidän täytyy työskennellä äh, sen puolesta, että Euroopasta tulee maailmanlaajuisesti ykkönen äh, uusiutuvien energiamuotojen alalla, mutta ette ole sanonut, miten aiotte tuon tavoitteen saavuttaa, joka toimeksiantokirjassanne on. Ja ensin halusin kysyä, sanoitte, että kilpailukykyä on ylläpidettävä. Onko mielessänne mitään, eh, joka vaikuttaa kilpailukykyyn haitallisesti, jos menemme eh, eteenpäin eh, uusiutuvien energiamuotojen saralla? Onko 27 prosenttia riittävä tavoite vai pitäisikö olla paljon kunnianhimoisempi tavoite? Haluaisimme tästä selkeän vastauksen. Ja meillä on, onko meillä sitten Eurooppa, joka tehokkaasti vie uusiutuvaa energiaa yhdestä maasta toiseen? Miten varmistatte, että tämä toteutuu, eikä ole vain asia, josta puhumme? Kiitoksia. Ah, bom začela tukaj na koncu. No, aloitanpa kysymyksenne loppuosasta. Investointeja, investointeja, investointeja. Minä teen kaikkeni huolehtiakseni siitä, että suurin osa tästä paketista, josta komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti, käytetään näihin tarvittaviin investointeihin ja toiseksi euro, energiatehokkuusprojekteihin. Energiatehokkuusprojektit johtavat siihen, että voimme saavuttaa kaksi tavoitetta, eli matalammat CO2-päätökset ja sitä kautta me saavutamme ilmastonmuutossa tavoitteet. Ja toisekseen me huolehdimme siitä, että olemme vähemmän riippuvaisia energian tuonnista. Silloin Euroopasta tulee energia riippumattomampi. Ja näistä tavoitteista on täällä laveasti tänään jo puhuttu. Tavoitteet uudistuvien energialähteiden kohdalla ovat joissain maissa, niissä on päästy lähemmäksi, joissain ei mutta vuoteen 2030 mennessä uudistuvien energialähteiden käytön osuuden tulisi olla vähintään 27 prosenttia. Jotkut jäsenvaltiot ovat sanoneet, että he saavuttavat tämän nopeammin kuin toiset. On kuitenkin tosiasia, toistan, minä tiedän, että toistan, mutta on tosiasia, että jäsenvaltioiden täytyy jäsenvaltiot itse ovat perustamissopimusten perusteella vastuussa energiamiksin määrittelystä. Ja on vaikeata laatia mitään sääntöjä ilman perustamissopimusta. Mikäli me asetamme itsellemme tavoitteita, niin uskon siihen, että meidän täytyy yhdessä ponnistella niiden toteuttamisen puolesta. Seuraavaksi kollega Nuno Melo. Komissaari Miada, Kiitos puheenjohtaja, rouva komission jäsenehdokas. Energiariippuvuus Venäjästä on noin 60 prosenttia Euroopassa ja, vuonna, ja se voisi nousta vielä 80 prosenttiin seuraavien vuosien aikana. Tätä riippuvuutta pitää kääntää toiseen suuntaan ja aika paljon riippuu teistä, jos te edät nimetään komission jäseneksi. Tänä päivänä kuullaan usein, että Espanja ja Portugal voisivat olla avainasemassa. Iberian niemimaalla on, maalla on 7 12 kaasuputkia terminaalista, eli se voisi korvata 50 prosenttia tuonnista Venäjältä, jos vahvistetaan verkostoa tänä päivänä. Yhteydet Iberian, Niemimaan ja Ranskan välillä eivät ylitä 6,5 prosenttia. 2002 sanottiin Barcelonassa, että 2012 pitäisi päästä 10 prosenttiin. Eli kai te nyt ymmärrätte, että kuinka tärkeää on korvata Venäjä Espanjalla ja Portugalilla tulevaisuuden kaasutoimituksissa? Minä haluan konkreettisen vastauksen. Kiitos. Kiitos arvon jäsen teidän kysymyksestänne. Niin. Jälleen kerran minun pitää palata infrastruktuuriin. Infrastruktuuri on suurin este sisämarkkinoidemme hyvälle toimimiselle. Minä painotan koko ajan sitä, että meidän täytyy liittää maat toisinsa ja tämä koskee myös alueita ja saman maan sisällä olevia eri alueita niin, että energiaa voidaan siirtää yhdeltä alueelta toiselle Yleisesti ottaen olen samaa mieltä kanssanne siitä, mitä te sanoitte, mutta en voi tehdä muuta kuin jälleen kerran toistaa, että minä teen kaikkeni, mikä vallassani on, varmistaakseni, että että nämä tärkeimmät infrastruktuuriprojektit toimeenpannaan mahdollisimman nopeasti. Me emme voi muuttaa sitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut tai ei tapahtunut. Mielestäni me olemme menettäneet monia vuosia, me olisimme voineet toimia paremmin, mutta meidän täytyy käynnistää työt nyt, todellakin päästä käyntiin ja huolehtia siitä, että ryhdymme toimiin. Ja puheenjohtaja Juncker on hyvin selkeästi sanonut, että suuri osa tästä hänen mainitsemasta paketista äh, sijoitetaan energiainfrastruktuuriin. Ja äh, sisämarkkinat, joka äh, on, joka on yhtäläinen, voi huolehtia vahvemmasta Eurooppa energiaunionista. Kiitoksia Matias Grote. Rova Bratusek mahdollisena komission varapuheenjohtajana te olette nyt melkein kolme tunnin aikana unohtaneet täysin puhua päästökaupasta. Aiotte investoida tulevaisuuteen. Mikä on teidän mielestänne hyväksyttävä hiilidioksidin hinta, jotta tehdään investointeja tulevaisuuteen? Aiotteko tukea tätä vakausreserviä, että se astuu voimaan? Ja kuinka paljon päästöoikeuksia on poistettava päästökaupasta, jotta meillä olisi toimiva päästökauppa? Um, najlepša hvala. Ja, mogoče je moja. Niin, eh, kiitos. No, varmasti tai ehkäpä on minun vikani, että en ole tätä vielä maininnut, mutta eipä kukaan ole sitä kysynytkään. Mutta olen toki valmis siitä jotain sanomaan, koska olen kanssani samaa mieltä, tämä taloudellinen mekanismi on tärkeä, jotta saavutamme ne ilmastotavoitteet, jotka itse itsellemme olemme asettaneet. Hinta on hyvin vaikea määritellä, määritellä koska hinnan määrittelevät markkinat. Ja tosiasia itse asiassa on se, että, että kriisi on myös tällä saralla iskenyt ja se on johtanut siihen, että hinta on alempi kuin odotettiin. Ja minä kyllä tuen sitä, että käytettäisiin tällaisia markkinavarauksia. Ehdotushan on, että vuodesta 2021 lähtien ne otettaisiin käyttöön ja jotkut jäsenvaltiot ovat ehdottaneet, että ne voisivat ryhtyä tähän aikaisemmin. Todennäköisesti tästä nyt puhutaan vuoden verran ainakin ennen kuin tämä astuu voimaan, mutta oli mikä oli. Mielestäni tämä mekanismi on hyvä. Ja, mutta tämän mallin pitäisi toimia kuitenkin markkinoilla hyvin ja minusta, minä uskon, että tällä mekanismilla voimme saavuttaa eh, ilmastonmuutostavoitteet. Eh, Eli siis eh, minä kannatan sitä, että otetaan käyttöön markkinavakausväline. Grazie. Adesso la parola per Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys on kollega Peter Liisellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja ehdokas, haluaisin antaa teille vielä mahdollisuuden äh, antaa konkreettisia vastauksia konkreettisiin kysymyksiin, eikä teillä ole vain kahta minuuttia aikaa, vaan myös loppupuheenvuoro. Äh, joten ähm, ensinnäkin äh, kumppaninne uudessa komissiossa Miguel Arias Cañete sitoutui keskiviikkona tiettyihin sitoumuksiin. Hän sanoi, että hän haluaa vähintään 30 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja ja parempaa, vahvempaa päästökauppaa ja hän on valmis myös käynnistämään tämän aikaisemmin tämän mekanismin, kun, jos parlamentti niin haluaa. Hän puhui hyvin tarkkaan vuoden 2030 tavoitteista. Tunnetteko Kanjeten sitoumukset? Aiotteko tukea häntä? vai eh, estää hänet. Sanoitte, että Viva el Comunismo on antifasistinen eh, laulu ja tukee Euroopan unionin arvoa. Voitteko ymmärtää, jos EPP-ryhmässä on eh, hiukan, mm, ollaan hiukan rauhattomia tämän asian suhteen? Ähm, najlepša hvala. Bom to pesem, mislim, da sem dovolj Niin, tämä laulu. Minähän olen tätä asiaa tarpeeksi jo selittänyt, mutta vielä kerran. Sloveniassa tämä on antifasistinen laulu. Sitä laulettiin myös silloin, kun Slovenia ähm, käsitteli vanhaa hallintoa. Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään ongelmaa tämän kanssa. Minä tiedän nämä ehdotukset ja siksi sanoinkin, että meillä on tänä päivänä ehdotuspöydällä, jossa sanotaan vähintään 27 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja, 30 prosenttia energiatehokkuutta. Minäkin itsekin tuen näitä tavoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että kollegani ja minä olemme samaa mieltä asiasta. Ja kuten jo sanoin, tärkeämpää kuin se, kuka meistä tekee tiettyjä asioita tai käy neuvotteluja kansainvälisillä areenoilla. Tärkeämpää on se, että meillä on yhteinen kieli, että puolustamme yhteisiä tavoitteita. Tämän voin tässä vain uudelleen vahvistaa. Meidän yhteinen tavoitteemme vuodelle 2050 on, ja tästä varmaan voimme olla samaa mieltä, että toisten kumppanimaiden kanssa leikkaamme päästöjä 80 prosentilla. Ja uskon, että meillä on mahdollisuus sopia myös muiden kumppaneiden kanssa tästä tavoitteesta. Meidän täytyy sopia sitovammista tavoitteista ja siihen varmasti ryhdymmekin. Nyt sallinette, että eh, ensin kiittäisin kaikkia kollegoita eh, heidän kysymyksistään ja komission jäsenehdokasta hänen vastauksistaan. On selvää, että mitä mahdollisesti kaikki kollegat odottivat vähän äh, enemmän yksityiskohtia. Siksipä pyytäisin, että komission jäsen ehdokas äh, pitää nyt loppupuheenvuoron ja tässä hänellä on mahdollisuus antaa meille yksityiskohtia, joita hän ei ehkä ehtinyt vastauksissaan antaa. Hyvä komission jäsenehdokas. Kiitos. Ensiksi haluaisin kiittää teitä kaikista näistä kysymyksistä ja mahdollisuudesta vastata niihin. Ja haluaisin myös kiittää tässä yhteydessä puheenjohtaja Junckeria tästä mahdollisuudesta, jonka hän antoi minulle, jotta ylipäätään voin olla täällä tänään. Ja sitten vielä hieman enemmän visiostani energiaunionista ja konkreettisista tosiasioista. Onhan tosiasia, että se tilanne, jossa olemme vuoden 2009 kriisin jälkeen, olemme tehneet aivan liian vähän huolehtiaksemme siitä, että toimitusvarmuutemme olisi suurempi. Meidän täytyy vahvistaa energiaunionia myös ilmastopolitiikalla, joka suuntautuu tulevaisuuteen. Tavoitteet tällä alalla ovat sellaiset, että niiden täytyy suuntautua tulevaisuuteen. Vuoden 2020 tavoitteet on ensin saavutettava, eli vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla ja uudistuvia lähteitä lisätään 20 prosentilla ja päästöjä vähennetään 20. Ja sitten seuraavat tavoitteet hyväksytään vuodelle 2030, jolloin on tarkoitus vähentää energiankulutusta 30 prosentilla – ja tämä tarjoaa valtavia mahdollisuuksia projekteille, joilla pyritään energian säästämiseen. Ja sitä kautta sitten ne taas johtavat työllisyyteen ja niin kutsuttuun vihreään kasvuun. Toinen tavoite on vähin, korottaa vähintään 27 prosentilla uudistuvia energialähteitä ja tavoite vuoteen 2050. Senhän minä täällä jo aikaisemmin mainitsin. Ja uskon, että jos me saamme nämä kaksi suurinta maata mukaan näihin tavoitteisiin, nimittäin 80 prosentilla vähentää päästöjä. Kaikkein tärkein asia energiaunionissa, josta myös täällä tänään olemme keskustelleet, on se, että sisämarkkinat toimisivat paremmin ja siihen me tarvitsemme parempaa infrastruktuuria. Paremmat sisämarkkinat johtaisivat parempaan kilpailukykyyn ja tämä on mielestäni hyvin tärkeää sekä yrityselämälle että kotitalouksille ja kansalaisillemme. Tuleva vähähiilinen talous voidaan saavuttaa käyttämällä mahdollisimman paljon uudistuvia energialähteitä ja parantamalla energiatehokkuutta ja muuttamalla energiamiksiä. Jos me toim- saavutamme nämä kaksi tehtävää, niin silloin me voimme myös varmistaa sen, että emme enää ole niin riippuvaisia energian tuonnista. Ja sen lisäksi sitten vielä meidän on vahvistettava meidän yhteistä esiintymistämme, kun puhumme kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Me olemme huomattavasti vahvempia ja meillä on paljon enemmän valtaa, jos me onnistumme siinä, että puhumme yhdellä yhteisellä äänellä. Jos me kykenemme ottamaan yhteisen kannan, niin olemme vahvempia. Ja minun ensimmäinen tehtäväni, mikäli te minulle tämän mahdollisuuden annatte, tulee olemaan se, että yhdessä kollegoiden kanssa laadimme tällaisen äh, Äh, hätäsuunnitelman tulevaisuutta ajatellen. Eli mitä meidän pitää tehdä, mitä me teemme, jos Eurooppaan iskee kaasupula. Äh, työntekijät jo tätä työstävät ja uskoakseni tällainen asiakirja sitten äh, saadaankin nopeasti valmiiksi ja saatte sen luettavaksenne. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on visio, meillä on tavoitteet ja me myös tiedämme, mitä tietä meidän tulee kulkea, jotta saavutamme nämä tavoitteet. Kiitos. Thank you, Madam Alenka Bratusek. Kiitoksia, Rova Alenka Bratusek, komission varapuheenjohtaja ehdokas loppupuheenvuorostanne. Kiitoksia Envi ja ITRE-valiokunnan jäsenet ja kaikki eurooppalaisen julkisen mielipiteen edustajat täällä salissa ja ne, jotka kuuntelevat julkista kuulemistilaisuuttamme internetin välityksellä. Viimeiset tiedot ITRE-valiokunta tapaa kello kahdeksan tänä iltana koordinaattorien kokous on silloin ja huomenna meillä ITRE-valiokunnan jäsenillä on herra Jyrki Kataisen kuuleminen kello 10 aamulla. Kiitoksia oikein paljon. Ja vielä muutama lisätieto. Muutama lisätieto vielä Envi-valiokunnan jäsenille me järjestämme arviointikokouksen koordinaattorien kesken tänä iltana kello 19.30 21 ja sitten aloitamme yhteiskokouksen. ITRE ja ENVI-valiokunnan koordinaattorit tapaavat kello 21 kello 22 asti. Kiitoksia.